Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre euh, séance. J'ai euh, l'immense honneur et plaisir. Minulla on suuri ilo ottaa vastaan Rova McGlade. Tunnemme hänet hyvin. Hän on Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja ja hän on täällä keskuudessamme tänä iltapäivällä ja ja hän kertoo ympäristön nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä ja sen jälkeen meillä on hyvin aikaa esittää kysymyksiä. Toivon, että professori Skulos ja herra Olsbeck myöskin voivat osallistua keskusteluun. Rova McLeod, olkaa hyvä. Good afternoon and uh, thank you very much. Hyvää iltapäivää ja kiitos kovasti. On suuri ilo olla iltapäivällä täällä ja esitellä neljäs Euroopan ympäristön tilaraportti. raportti. 2010 on siis siihen viittaan, kun tätä käy läpi. Euroopan parlamentin ja yhteislainsäätäjien Euroopan ympäristöpolitiikasta, niin näemme sen, että miten tärkeä rooli on ollut teillä aiemmin ja myöskin tulevaisuudessa. Kun tuli tänne parlamenttiin aiemmin, ajattelin, meillä on edessämme hyvin mielenkiintoinen elementtiä raportin osalta, ei pelkästään yksipainoisia. Nyt kun istuitte alas, niin teille on, näette, että teille on annettu tämä synteesiraportti. Tässä on tämä integroitu analyysi, joka perustuu kolmeen hyvin tärkeään osatekijään. Yksi ovat arvioinnit globaalista megatrendeistä. Tällä hetkellä on joitakin kopioita täällä. Se on tietysti digitaalisessa muodossa saatavilla ja mielellämme varmistamme, että enemmän kopioita tästä saadaan käyttöön. Olemme ryhtyneet myös sellaisen hankkeeseen, jos arvioimme teemakohtaisesti 13 teemaa ja katsotaan ympäristöasioita yksityiskohtaisesti, toimeenpano, jäsenvaltioiden suoriutuminen, epäonnistumiset ja onnistumiset. Ja sitten hyvin tärkeä asia on se, että 38 maa-arviointia on pantu yhteen. Tämä on aika ainutlaatuista, että tässä on ollut kumppanuutta, yhteistyötä Tähän liittyy se ajatus, että näitä päivitetään säännöllisesti, jospa jopa vuosittain, tietysti joskus harvemmin. Annetaan todellakin politiikan tekijöille, päätöksentekijöille päivit, siis uusinta tietoa. Paljon tässä on sulateltavaa ja se mitä haluaisin tehdä, kävisin läpi joitakin pääviestejä ja johtopäätöksiä. Synteisen alussa on kymmenen avainviestiä ja niitä käsittelen myös Kuten aiemmissa arvioinneissa sanoimme, että pääviesti on se, että ympäristöpolitiikka toimii, e- edistymme. Mutta täytyy tehdä enemmän, koska merkittäviä haasteita on tullut esiin. Tässä kontekstissa, jossa kaikki elämme ja toimimme, tulee yhä enemmän asioita mukaan näyttämölle, Ja ydinosa näistä pyrkimyksistä on se, että toimeenpano olemassa olevaa politiikkaa johdonmukaisemmin ja tehokkaammin. Toinen viesti on se, että nämä haasteet, ympäristöhaasteet, niitä ei voida enää käsitellä erillään yksinkertaisena asioina. Aiemmin ollaan käsitelty äh, asioita erillä toisista ja oltu hyvin tehokkaita, mutta nyt nämä yksilöidyt haasteet, globaalit megatrendit ja sitten tässä syntyessä raportissa yksilöidyt ovat enemmän, yhä enemmän laaja-alaisia ja kompleksisia. Niihin liittyy monia osatekijöitä taloudellisessa ympäristöllisissä äh, taloudessa sosiaalisessa ympäristössä ja luonnonympäristössä. Tästä tulee uusia haasteita politiikan tekijöille, mutta analyysi osoittaa, että jos pystymme lisäämään ymmärrystämme näistä monimutkaisista kehittyvistä prosesseista, niistä voi tulla esiin myös mahdollisuuksia ja yhteisiä etuja. Laajassa mielessä 13 arviota, ja nämä otsikot, jotka tunnustatte, meriympäristö, tuo, vesi ja niin edelleen, ne sopivat kuudennen ympäristön toimintaohjelman prioriteetteihin ilmastonmuutos, luonto ja biodiversiteetti, luonnonvarat, jäte, ympäristöterveys ja elämänlaatu. Ne, joilla on yhteenveto, kaikki olette saaneet paketin, jossa olemme antaneet nämä yhteenvedot kunkin temaattisen alueen kohdalta. Ja sieltä varmaan näkee, että se hyvin tiiviisti kertoo 27 e jäsenvaltion edistyksestä tavoitteiden saavuttamisessa. Ja tässä synteesikirjaisessa taulukossa 1,2 sivuilla 18.19 on löytötietoa, tiivistä tietoa tästä edistyksestä. Vakaata edistystä on ollut, jotenkin tavoitteita on saavutettu, mutta <clears throat> jossakin tavoitteessa vähemmän edistystä. Jos ajatellaan näistä ilmastonmuutoksesta, kuten tiedämme, EU on saavuttamassa Kioton pöytäkirjan tavoitteet ja 2020 päästötavoitteet itse asiassa. 2009 päästöt EU27 oli 17,3 prosenttia alle 1990 tason, mutta tietysti sektorikohtaiset eniten niin ovat kaikki positiivisia, erityisesti liikenteessä. Sanoisin, että valkoinen kirja on selkeästi jotain sellaista, johon meidän kaikkien pitäisi kiinnittää huomiota. Ja kun puhuin pääjohtajan kanssa eilen, niin voidaan tehdä vieläkin enemmän, jotta voidaan vaikuttaa siihen, mitä siellä tapahtuu. Yleisesti ottaen täytyy tehdä se johtopäätös, että kun Kankun kokouskin alkaa, että kansainväliset pyrkimykset leikata päästöjä eivät vieläkään riitä, jotta voidaan saavuttaa tämä, että lämpötilan nousu oli siellä kaksi astetta. Neuvottelijoille tämä on jotain, mikä pitäisi pitää mielessä. Luonto- ja luonnon monimuotoisuus tietysti Euroopassa on saavutettu jotain edistystä, Kuten varmaan kaikki tiedätte, emme ole pystyneet saavuttamaan itse tavoitteita sinänsä. Mutta voidaan kuitenkin nähdä, että Natura 2000 kattaa 22 prosenttia jäsenvaltioiden maa-alueesta. Lainsäädäntö on vähentänyt painetta biodiversiteettiä kohtaan ja sitten on tämä valtavirtaistaminen biodiversiteettiindikaattoreille, se 2010, niin se on antanut meille paremman ymmärryksen siitä, että miksi tavoitteita ei saavutettu. Sitä saatiin ajatusta näistä trendeistä, joita on tapahtumassa eri lajien ja eri elinympäristöjen kohteen, erityisesti eri lajien suhteen. Ekosysteemien tilanne heikkeminen on tarkoittanut sitä, että ei saavuta biodiversiteettitavoitteita. Tämä luku, että niin monet elinympäristöistä, että niillä on niin epäsuotuisa totos, ja 31 prosentilla on tuntematon status. Se on myös merkki siitä, että on vielä paljon tehtävää. Luonnonvarsia jätteissä, jossa on ekoinnovaatioita, lainsäädäntöä, ne mahdollistavat sen, että resurssien käyttö ja jätteiden syntyminen on sinne osittain irrottautunut talouskasvusta. Jotain hyvää on saatu aikaan, mutta irrottautuminen on edelleen haaste. Eurooppa käyttää enemmän resursseja. Vaikka jätehuolto on parempaa, niin puolet kolmen miljardin tonnin kokonaisjätteestä EU 28 menee kaatopaikalle. Sitten ympäristö, terveys, elämänlaatu on ollut edistystä. Veden ja ilman säästäminen vähentynyt erityisesti häkkää lyijy, rikki niin edelleen. Mutta Otsonissa on edelleen, ja hiukkasissa on edelleen huolenaiheita. Jätevesihuolto on parantunut, mutta kuitenkin pistejä hajaa. Eh, Säästuminen, siihen kuuluu monia kemikaaleja ja kiertyjä aineita. Niistä tulee yhä edelleen terveys- ja ympäristöriskejä osissa Eurooppaa. Sitten jos mennään kohtaan se maa-arviot. Jotakin vastauksia löytyy. Näistä kattavista arvioista voi nähdä nämä yhteydet ja vuorovaikutus ympäristötekijöiden välillä. Voimme kysyä, miten voidaan vastata, miten voidaan saada aikaan edistystä. Ja siellä, missä ei ole edistytty, missä pitäisi mm, muuttaa, pitäisikö paremmin toteuttaa vai tehdä uusia sään, sääntelyjä. Maa-arviosta löytää paljon vastauksia, koska nämä ovat komplekseja kysymyksiä Tietysti missä olemassa oleva politiikka toimii, täytyy varmistaa se, että ne toimeenpana täysin. Mutta aina ilmeistä, ilmeistä meidän työstämme maa-arvioinnista, että miten parhaiten implementoida politiikkaa tietyissä paikallisissa konteksteissa te tulette kautta Euroopan meppeinä, tiedätte oikein hyvin, että jos e on kyse paljon enemmän kuin mitä täällä tapahtuu. Ja toivon, että nämä raportit, nämä arviointiraportit antavat teille paremman näkemyksen näistä, tästä monimuotoisuudesta, jota itse maiden kohtaan kohdalla voimme nähdä. Raportti 2010 mielestäni käyttää tätä yhteisomistajuusprosessia jäsenmaiden kanssa kun on yhteinen rakenne, ne muuttuvat yhteisiä rakenteisiin, joissa voidaan vertailla toimia ja oppia toisiltamme. Ja tästä saadaan hyvin paljon tietoa implementoinnista, toimimasta, mikä toimii, mikä ei toimi, mikä ei toimi tietyissä konteksteissa ja paikoissa ja mitä odottamattomia vaikutuksia joillakin politiikoilla on ollut. Globaalien megatendentien arviointi tarjoaa meille uuden ulottuvuuden, tällaisen rakenteen, jonka suhteen muutakin työtä pitää arvioida. Se näyttää meille, että Euroopan ympäristö, kuten taloudet ja yhteiskunnat, riippuvat kovasti globaaleista vaikutuksista. Nämä voimat lisäävät riskejä epävarmuutta ja feedback-ilmiöt kiihtyvät sekä kansantalouden sisällä, sosiaalisessa ja teknologisessa mielessä, mutta myöskin eri ympäristösektoreiden välillä. Ja näiden riskien hallinta, kun on ennakoimaton muutoksen taso, niin se tarkoittaa, että meillä on merkittäviä haasteita edessämme. Meidän mielestä on avainviestejä tässäkin. Yksi on se, että tulevien muutosten analyysiä seurantaa parannetaan, ei aina käytetä analysyytiä, jotta puhutaan siitä, mitä tapahtuu nyt. Yritetään ottaa mukaan pitkän aikavälin perspektiivipolitiikan suunnitteluun ja varmistetaan sitten lopulta, että kun meillä on ympäristöpolitiikkaa, niin se voidaan yhdistää globaaleihin megatrendeihin ja linkkeihin ja varmistaa, että muut politiikat kuten ulkomaankauppa ja kehitysyhteistyö, niiden merkitys tunnustetaan ja voidaan ottaa huomioon ympäristöpolitiikassa ja otetaan huomioon ne mahdolliset ei ajutut vaikutukset. Kun katsotaan näitä kompleksia haasteita, niin tarvitaan hyvin integroitua, sofistikoituneempaa politiikka-narratiivia, jotka ottaa mukaan kaikki sektorit. Miten tällainen narratiivi voidaan luoda? Kun lukee tämän synteesiraportin, siitä saa ajatuksen siitä tarkoituksesta, joka tässä on ehkäpä niin, että annetaan enemmän tietoa resursseista, joita meillä on, mitkä, mitkä luonnonvarat ovat, miten ne kehittyvät esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen. Me emme tietysti voi spekuloida sillä, että miten pitäisi jatkaa kuudetta ympäristön toimintaohjelmaa, mutta se mitä näemme on se, että tässä täytyy saada vahvat yhteydet muihin sektorikohtaisiin politiikkaan, maatalous, kalastus ja niin edelleen. Painota kahta asiaa sitten lopuksi. Yksi on tietysti tämä lippulaiva asia, josta tulee tietysti hyvin kattava konsepti. Se, mitä nähdään, on se, että on hyvin tärkeää, että yhdistämme luonnonpääoma, hallinnan ja eh, ekosysteemipalvelujen toisiinsa. Kun keskitytään resurssitehokkuuteen hyvin laajasti määriteltynä, niin se todellakin perustuu oikeaan asiaan, että ekosysteemit niillä on rajallinen kyky tarjota resursseja ja ottaa vastaan jätteitä. Kestävyys saadaan sillä aikaan pitkällä välillä, että ollaan resurssitehokkaita. Mikä se kerroin sitten on, mutta joka tapauksessa on osatekijöitä, täytyy katsoa hyvin huolellisesti, että missä resurssit ja luonnonvarat, mistä ne tulevat Eurooppaan. Siinä mielessä voimme yleisesti ottaen nähdä, että yksi avainviesti on kova riippuvuus tuoduista äh, resursseista, niin silloin skeptikonkin täysin ottaa huomioon se, että tämä on tärkeä asia. Ei, ei pelkästään täytyy ajatella myös, miten saadaan enemmän arvoa niistä resursseista, joita meillä on. Ja tämä helpottaa siirtymistä vihreän talouteen. Niin, monissa asioissa on yritetty määritellä vihreää taloutta. Se, mitä näemme, on se vaara, joka lamasta tulee, että mennään asioihin, kuten niitä on aiemmin tehty, ja lisätään muutama asia, sitten olisi vihreä talous, mutta sen sijaan yritämme kovasti tässä yrittää antaa kattavia suuntaviivoja siihen, että miten tämä uusi tie talouden vihertämiseen vuoteen 2050 mennessä voitaisiin toteuttaa. Resurssitehokkuus, luonnonpääoman hallinta, vihreän talouden ympärillä ovat näitä perustekijöitä. Tähän liittyen on politiikan johdonmukaisuus. Tässä täytyy ottaa huomioon ympäristösektoreiden, ympäristöpolitiikkaa koskevien sektoreiden vuorovaikutus. Meidän omassa työssämme politiikan johdonmukaisuus, politiikan tavoitteet EU laajassa mielessä ovat johdonmukaiset tavoitteiden suhteen. Paperilla asiat siis näyttävät aika hyviltä, mutta nyt voidaan jo nähdä, että on ristiriitoja tulossa esiin. Ja sitten kun ne muutetaan eh, instrumenteiksi, välineiksi, niistä voi tulla ihan erilaisia tuloksia. Yksi pieni esimerkki voisi olla veden hinnan asettaminen. Tullaan hyvin resurssitehokkaiksi sitten lopulta täytyy korvata se määrä, joka menee systeemin läpi koska jätteiden saastumisen keskittyminen tarkoittaa sitä, että tämä ei ollutkaan hyvä. Instrumentti miksi täytyy olla hyvin, hyvin läpiajateltu. Ympäristön täytyy ajatella siten, että miten niitä toteutetaan eri hallintotasoilla, eri ympäristötasoilla, joten yhteisesti omistettu prosessi maa-arviointien tekemiseen on erittäin hyvä motivaattori, jotta tietoa saadaan tuotua eteenpäin. Ja että voimme antaa teille tietoa politiikan tekijöinä, kun arvioitte eri lainsäädännön osia. Johtopäätöksenä sanoisin, että raportti toivottavasti on hyvä teille, ei pelkästään kattavana arviointina Euroopan ympäristön tilasta. Se auttaa myös saamaan aikaan kattavan kuvan hallintotasojen, ympäristöteemojen kautta. Se ottaa mukaan globaalin, ihan paikallisen tasoon asti. Siinä valaistaan haasteita sekä globaalisesti että EU-tasolla voimme nähdä, että miten tulevina vuosina sopeutuminen ilmastonmuutokseen, vesi, jäte ja biodiversiteetti, miten niillä on paikkansa. Bio plus 20 eri neuvottelussa, mutta toisaalta kyse on siitä, että miten teemme hommamme sektorikohtaisesti ja sektorien välillä, kalastusmaatalous ja niin edelleen. Tuemme tietysti komission työtä, mitä tahansa lainsäädäntö niin sitten ehdottavatkaan resurssitehokkuudessa, mutta toivon, että laajemmassa asiayhteydessä voimme tehdä teidän kanssa yhteistyötä, että voimme artikuloida sen, että mikä tämä narratiivin pitää olla, joka tarjoaa kaikille itse asiassa oman roolinsa. Että voimme aidosti nähdä, paikallistason toimijat, kansalaistason toimijat, mutta myöskin globaalinen Euroopan tason toimijat, että mikä niiden oma osansa on esitettävänä, jotta voidaan todellakin varmistaa, että ympäristöllinen resurssien käyttö ja ympäristö itsessään todellakin pidetään niin terveellisinä ja tehokkaana kuin mahdollista, joten tähän päättäen kiitoksia kovasti rouva puheenjohtajille ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Merci beaucoup, madame directrice, pour... Suuret kiitokset, hyvä toimitusjohtaja, tästä hyvin selkeästä ja täsmällisestä esityksestä. Se herättää varmasti paljon kysymyksiä. Aluksi antaisin puheenvuoron Jan henkilölle, joka on yhteys miehemme tuolla keskuksessa ja hän on pyytänyt puheenvuoron. For your, uh, kiitokset uh, puheenjohtaja ja kiitokset uh, tästä esittelystä ja hienosta raportista. Te selvittelette uh, tässä ei ainoastaan ympäristön tilaa, vaan myös hieman tunnustelette meidänkin suuntaan, koska mehän olemme vastuussa tästä lainsäädännöstä hyvin pitkälti. Minusta on hyvä lukea ja kuulla, että olemme oikealla tiellä ja että ympäristölainsäädäntö on kohtuullisen menestyksekästä. Sitä huolimatta minulla on muutama asia tässä. Te keskityitte toimeenpanoon ja sanoitte, että meidän pitäisi nopeuttaa tätä toimeenpanoprosessia. Tarkoittaako tämä että me voisimme hieman hellittää äh, uuden lainsäädännön laatimisessa ja keskittyä lähinnä toimeenpanoon. Ja tarkoittaako tämä myös sitä, että mikäli jäsenvaltiot ovat toimeenpanneet lainsäädännön sellaisella tavalla kuin heidän pitää tehdä se, niin meidän ympäristömme olisi huomattavasti paremmassa tilassa kuin nyt. Voitteko te mitenkään kommentoida tätä? Toinen asia, niin liittyy siihen, mitä te puhutte, käsittelette narratiivina, mitä me nyt tarvitsemme, eli tämä uusi keskittyminen voimavarojen tehokkaaseen käyttöön. Jos katsoo, mitä markkinoilla nyt tapahtuu, niin näkee, että yrityksistä tulee enemmän ja enemmän kestäviä, ei mistään altruistisista syistä, vaan ihan taloudellisista syistä. He näkevät, että resurssipula uhkaa heidän tuotantotapojaan. Tuntuuko teistä, että tällä hetkellä markkinat menevät nopeammin eteenpäin kuin julkinen sektori, hallitukset? Saman näkee suurissa YK-konferensseissa, että tuntuu olevan hyvin vaikeaa saada uusia ehdotuksia lävitse, mutta samanaikaisesti sitten yritysrintama menee nopeasti eteenpäin. Kiitos. Thank you. I'd like to introduce actually my colleague, Kiitos. Haluaisin tässä myös esitellä kollegani, joka itse asiassa kokosi tämän kaiken, ja annan hänelle mahdollisuus eh, esitellä syvä eh, tietämyksensä toimeenpanosta ja siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, ja sitten ehkä palaan tähän narratiiviasiaan. Ole hyvä. Niin, mitä tulee tähän toimenpanon kysymykseen, kun tarkastelee näitä arviointeja, mitä on tehty 27 jäsenvaltiossa ja viidessä EFTA-maassa sekä kuudessa Länsi-Balkanin maassa, niin saa aika mielenkiintoisen kuvan siitä, mitä tapahtuu. Esimerkiksi on mielenkiintoista todeta yhteys toimeenpanon edistymisen ja maan koon välillä. Ja usein näkee, että pienemmät maat, jossa on yksinkertaisemmat tai hallintomenetelmät, voivat toteuttaa toimeenpanoa paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin suuremmat maat, joilla on usein federalistinen rakenne. Länsi-Balkanin tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Se osoittaa, että oikeissa olosuhteissa, johon kuuluu myös taloudelliset edellytykset. Siellä voidaan tehdä edistysaskeleita hyvinkin nopeasti ja se näkyy myös siinä, millä tavalla he ovat voineet raportoida toimiensa edistyksellisyydestä. Siellä halutaan myös oppia, ottaa oppia toinen toiseltaan, niin että on yhteistyöprojekteja, ja pyrkiä yhdessä luomaan näitä parhaita käytänteitä. Mitä tulee tähän nopeuttamiseen, niin on mielenkiintoista tarkastella. No, toki me tiedämme, että laman aikaan ympäristösektori yleensä kärsii muiden sektoreiden kustannuksella, kun puhutaan maiden budjeteista, mutta on myös aika selvää, että siellä, missä tapahtuu integraatiota, esimerkiksi Pohjois-Euroopassa, se on hyvin erilaista kuin Etelä-Euroopassa, mutta kun näkee tällaista yhdentymistä, niin se heijastuu myös siinä, että prosessit nopeutuvat. Joten kun puhutaan toimeenpanon nopeuttamisesta, niin siinä tämä yhdentymisnäkökulma on hyvin merkittävä. Me emme ole nähneet eh, missään maassa sitä, että siellä pidettäisiin hyvänä sitä, että ympäristölainsäädäntöä eh, vähennettäisiin. Tämä näkyy näistä analyyseistä hyvinkin. Mutta sen sijaan se, mitä ihmiset haluaisivat, oli, olisi suurempaa selkeyttä, mitä toimeenpanon suhteen vaaditaan, ja myös hyvin pitkälti yksinkertaistamista. Monis, monilla aloilla, kun on kysymys ympäristöpolitiikasta suhteessa sektoraaliseen politiikkaan, niin sektorallisessa politiikassa joudutaan huomioimaan ympäristöpolitiikan monet vaatimukset, eikä se aina ole oikein selvää, miten vastata näihin vaatimuksiin ja millä tavalla toimeenpanna ne kaikkein tehokkaimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla. Joten tässä on tällainen kysymys, joka liittyy selkeyteen ja yksinkertaistamiseen, joka saattaisi eh, helpottaa toimeenpanoprosessia ja sen eh, nopeuttamista. Narrative. Sitten vielä tästä narratiivista. Te löydätte tästä kirjasta hyvin selkeitä vastauksia, mutta syy, miksi monet markkinat pitävät tätä olemassa olonsa motiivina, on nimenomaan tämä raaka-ainetehokkuus, koska ilman sitä ollaan hyvin hankalassa tilanteessa, koska tähän liittyy hyvin pitkälti taloudelliset kysymykset. Ja ne yritykset, jotka käsittelevät tätä tehokkuutta, ovat siis niitä on hyvin vähän Euroopassa. Euroopassa on ymmärretty, että nämä kriittiset resurssit, niitä ei ole olemassa niin paljon. Ja sen vuoksi ollaan hyvin tietoisia tästä resurssien tehokkuudesta. Mutta jos katsotaan eteenpäin, niin me näemme, että voimavara, resurssitehokkuus paranee ja päästöt vähenevät, mutta ongelma on se, että talouden volyymi kasvaa ja, ja siinä on vaikea pysyä mukana. Yksi asia, joka saattaa olla mielenkiintoinen, on patentit. Me olemme tarkastelleet innovaatioita ja patentteja. Euroopassa kasvu on aika suuri, kunnes verrataan tilannetta Kiinaan jossa näkee, että se menee syöksyvauhtia eteenpäin. Ja huolimatta parhaista ponnisteluistamme, niin me voimme nähdä itsemme aika mielenkiintoisessa vuoropuhelussa siitä, että kuka tekee ja mitä teknologian alalla. Joten nämä ovat merkkejä, jotka todellakin täytyy huomioida. Jotkut teollisuudet ovat edellä ja saako yhdyskunta tai yhteiskunta heidät sitten kiinni on eri asia. Eli tässä tällainen on osittainen vastaus, mutta voimme keskustella tästä pidemmin jossain muussa yhteydessä. Chris Davis. Kiitoksia sitten Chris Davis. Thank you, uh, President, and uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia alustajalle. Aloittaisin ilmastonmuutoksesta ensinnäkin. Raportti antaa meille viitteen, että olemme täyttämässä 2020 tavoitetta 20 prosenttia. Mutta sanotaan myös, että Pitäisi panna mielellä, että luvut eduttavat sitä, mitä EUn sisällä on päästöjä. Ja itse asiassa viemme paljon hiiltä pois. En nähnyt tästä lukua, mutta minun ymmärrykseni on, että siitä mitä olen nähnyt, että nettokontribuutio hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on tällä hetkellä nolla. Voitteko vahvistaa sen? Että 2020 mennessä saadaan ehkä nollakontribuutio koska kaikki mihin ryhdytään sisäisesti, niin se viedään sitten kuitenkin se 2 kasvumme viedään sitten muualle. Otitte raportissa esille myös, että Montrealin pöytäkirja on saanut aikaan enemmän rajoituksia kuin mitä Kioton suht alla on tehty. Mietin siinä vain, että indikoiko se, että pitäisi katsoa vähän enemmän muita halunnut hedelmiä asioita, joissa on pystyneet saamaan aikaan tuloksia tekniikan kehittämisellä, korvaavilla asioilla ja niin edelleen. Mikä? Mitä muita mahdollisuuksia on, joihin pitäisi ehkä tarttua, painottaa enemmän, kun otetaan huomioon, että miten vaikea on energiapolitiikassa saada aikaan muutoksia? Nousevat merenpinnan tasot, 3 millimetriä on otettu raportissa esille vuodessa. Okei, okay, kolme millimetriä. Kaksi kysymystä tähän. Jos sopii, niin Roger Helme, yksi johtava euroskeptikkomme, ilmastonmuutoskeptikkomme, sanoisi, on ollut kaikkialla eikä missään ole näyttöä tästä merkitysten noususta. Minun täytyy sanoa, että minä menin rannalle 50 vuotta sitten, enkä minäkään sillä nähnyt mitään näyttöä siitä. Sen olisi pitänyt olla Venäjällä, mutta no, hiekkatasot ja muuta muuttuneet. Ei se ole totta, mutta joka tapauksessa. Kaksi kysymystä toisaalta. Miksi näemme, miksi yleensä käsin näyttöä siitä, että meren pinnan taso ei ole, miksi ihmiset pystyvät näyttämään, mutta sitten toiseksi, se kuitenkin nousee, niin miten saadaan nämä metrinkin nousut sitten vuosisadan tasolla? Sitten toinen epäilyä kun esitettiin se, että esivaltiot hyötyisivät suuremmasta selkeydestä. Mietin, että oletteko te nyt erityissuosituksen tästä komissiolle, että kun valmistellaan lainsäädäntöä tai tulkitaan sitä, tarvitaan, tarvitaan ensin ohjeita, kun lainsäädäntöä julkaistaan. Auttaisi kovasti, jos nämä legalistiset sanat selvitettäisiin yksinkertaisella tiedellä. Tiedän, millä tavalla me täällä keskustelemme. Ja sitten kun näkee lainsäädännön, että sitä toteutetaan, säädetään huonosti eri tavalla jäsenvaltiosta toiseen, niin sitten huomaa että kaikki keskustelut, joita meillä on täällä ollut, niitä ei ole noudatettu vir- vir- virkamiesten keskuudessa kansallisessa pääkaupungissa. Kiitoksia. Chairman. And, and first of all, thank you, Ms. McLeod. For... Kiitos uh, Rova McLeod teidän uh, esityksestänne ja siitä, että olette olleet mukana laatimassa tätä raporttia. En nyt lähde sitä lukemaan, mutta olen vakuuttunut siitä, että se on yhtä uh, paljon avuksi kuin edellinenkin raporttinne. Ja voin omalta osaltani kertoa, että se on ollut yksi niistä raporteista, joihin me viittaamme tässä valiokunnassa, johon me viittaamme neuvotteluissa. Se on ainakin minun toimistossani yksi kaikkein käytetyimmistä kirjoista, koska sinne sitä usein joutuu selailemaan. Se on todellakin meille avuksi ja tueksi parlamentissa, joten odotan innolla sitä, että minulla on aikaa siihen paneutua. Minulla on muutama kommentti ja kysymys Mielestäni on erittäin tärkeää, että keskittyy ympäristöpolitiikkojen integroimiseen muihin, muihin alueisiin. Ja sitä teitä kiitän, koska tämä on asia, joka meidän on otettava vakavasti tulevina kuukausina ja vuosina parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Uusien rahoitusnäkymien ja maatalouspolitiikan uudistusten ja muiden myötä monet niistä hyvistä asioista, joita me teemme, meidän tulee tehdä ei ympäristölainsäädännössä, vaan muun lainsäädännön kautta. Joten tätä kohtaa arvostan. Siis minulla ei ole ollut vielä aikaa tätä lukea. Haluaisin kysyä, kuinka paljon merkitystä asetatte yhteydelle talouden, taloudellisen kasvun ja ympäristölainsäädännön kesken? tietänette varmasti, että nämä ovat aiheita, joista puhumme hyvin paljon liittyen äh, esimerkiksi äh, luonnon monimuotoisuuteen, keskusteluun siitä, pitäisikö nostaa kunnianhimon tasoa ilmastonmuutosprosessissa. Komissio on tehnyt tästä tiedonannon joka minun mielestäni ainakin antaa hyviä argumentteja sille, miksi meidän pitäisi nostaa kunnianhimotasoja, ei ainoastaan ympäristön ja ilmaston takia, vaan myös siksi, että se auttaisi meitä ja meidän kilpailukykyämme. Joten voisitteko te mahdollisesti kommentoida myös näitä ja tarkastella, tarkasteletteko te niitä tässä raportissanne? Eli auttaako tämä kilpailukykyämme ja missä määrin ne eh, suhteutuvat eh, markkinoihin ja sitten toinen osuus, mikä, minkälaisia kustannuksia yhteiskunnalle tulee äh, soveltamisen äh, myötä. Oletteko te ottaneet äh, tätä mukaan tähän? Kiitos. Merci, Karl. Kiitos sitten Karl. thank you for coming yet again, and it's really good you are. Kiitoksia, että tulitte taas tänne ja hyvä, että olette paikalla. Katsoin nopeasti raporttia tässä ja Otan muita asioita ensin kuin ilmastonmuutoksia. Kemikaalit ovat yksi, jossa on huolestuttava tendenssi ollut monin vuosien ajan. Sekä CMR, toksisuus ja hyvin vaaralliset aineet. Kaikki kolme ovat kasvussa. Sanotte, että saattaa olla erottautuminen talouskasvusta tässä mielessä. Joten mietin tässä, että mitä uutta kemikaalilainsäädäntöä pitäisi tarpeellisena, että, jos saataisiin, että saataisiin tämä irrottautuminen todella aikaan? Erityisesti kun tietojen määrä kasvaa, erityisesti hormonitoimintaa vääristävistä aineista ja eri kemikaalien yhteisvaikutus, niin siellä on hyvin va- va- huolestuttava tendenssi. Ja voitteko kommentoida tätä, mitä kemikaaliasiassa voidaan tehdä sellaista, mitä ei ole tehty vielä? Luonnon monimuotoisuus, Nagoyassa tehtiin uusia sitoumuksia, mutta vieläkin esimerkiksi asiat, jotka liittyvät maankäyttöön, siellä on hyvin huolestuttavia tendenssejä ja muitakin biodiversiteettiasioita, niin tässä mielenkiintoisia taulukoita, mitä voidaan tehdä lisää, koska mielestäni nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Sitten ilmastonmuutos lopulta suuri kysymys. tämä, tässäkin tämä irrottaminen. Täällä joskussakin alussa on taulukko, joka näyttää prosenttiluvut päästöt eri sektoreilta ja sitten leikkaukset tähän mennessä. Volatiilit, osatekijät ja jäte ovat asioissa joissa ollaan menestyksekkäitä. Nyt ne ovat kuitenkin hyvin pieni osuus päästöistä. Suuret ongelmat ovat liikenne, ylikeliseen liittyen, jotka ovat osa ilma- ja merilaskelmia. Kaasusta siirtyminen hiileen on hyvä tapa tehdä tämä irrottautuminen, mutta ollaan rajoitettu päästöjä energiasta vähemmän kuin keskimäärin. Kaksi. Vaikeinta jatkotyön osalta ovat ne, joiden päästöistä oli 50 prosenttia. Minulla on tunne, että nämä ovat kasvun suhteen vaikeampia kuin ne muut. Eli voitaisiinko käydä keskustelua tulevaisuudesta, jos voisitte laatia raportin systeemisistä yhteyksistä. Esimerkiksi se välillä, mikä minusta on yhä mielenkiintoisempi tutkimusalue, työaika ja päästöt. On uusia tutkimuksia, jotka osoittavat mielenkiintoisia yhteyksiä. Esimerkiksi yksi, joka osoittaa, että jos eurooppalaiset eurooppalaisilla olisi yhtä paljon työtunteja vuodessa kuin Yhdysvalloissa, niin päästöt kasvaisivat yli 20 prosenttia. Miten voimme käsitellä tätä asiaa? Muu kuin ympäristölainsäädäntö vaikuttaa myöskin ympäristöön. Tämä on todella tärkeä asia, mutta sitä ei ole tutkittu täysin, jotta sitä voitaisiin käyttää poliittisessa päätöksessä vielä. Tämä on osa-alue, josta olisin todellakin mielenkiintoinen kuulemaan, että teettekö tämän osalta lisätyötä, koska omassa taulukossanne kasvun irrottamisesta, resursseista, resurssien käytön lisäämisestä, se tulee esiin. Tämä on tämä suuri kysymys ilmastonmuutoksen osalta, sanoisin. Madame Maglid, si vous voulez bien répondre à ces trois... No niin, Rova McLeod, jos haluatte vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin, niin otamme sitten sen jälkeen seuraavat kolme kysymystä. Um, Chris. You Chris, sinä kysyt aina hyvin vaikeita kysymyksiä, joihin minulla ei ole vastausta. Mutta haluaisin sanoa, että tietenkin me olemme identifioineet tämän nettomaksajan eh, Euroopassa ja liittyen näihin päästöihin. Ja kyllä meidän täytyy tässä nyt tätä miettiä ja, ja me emme tekisi työtämme hyvin, jos me emme nyt jo tekisi sitä. Eli voin sanoa sinulle, että työskentelemme asian parissa, mutta en vielä osaa kertoa sinulle sen tarkempaa. Me tarkastelemme kaupan kulkuja, tuotantolinjoja ja jos meille annetaan, esitetään pyyntö palata asiaan, niin varmaan voimme näin tehdä. Miten tämä sitten vaikuttaa? Mitä tulee merenpinnan nousuun? Okei, selvä. Esittäkää pyyntö, niin se ehkäpä kysy, tulisi sitten meille. Koska se liittyy koko tähän tehokkuuteen, raaka-ainekäytön tehokkuuteen ja muuhun, joten uskoakseni tällä olisi hyvin motivoitu tehdä eteenpäin työtä Eurostatin ja muiden kanssa. No, merenpinnan nousu. Voin viedä sinut muutamankin paikkaan, missä jalat jäisivät veteen. Esimerkiksi myös suolaveden sekaantuminen makeaan, se on myös yksi tällainen osoitus. Esimerkiksi Skotlannissa tätä näkyy. Mutta kyllä minä voin näyttää sinulle paikkoja, missä me nyt jo näemme tällaisia maan menetyksiä rannikolla ja esimerkiksi myrskyjen aikana sen näkee hyvin. Kyllä meillä on tässä todisteita siitä, että suolavesi on tunkeutumassa monille alueille mitä enemmän kuin mitä me haluaisimme edes ajatella asiaa. Tämä on asia, jota täytyy hoitaa ihan sitä on, on, on, on hoidettava ihan teknisellä tasolla. Joten meillä on, on näitä todisteita, koska meren pinnan nousua valvotaan koko maailmassa. Ja meillä on kunnon välineistöt esimerkiksi kaikissa Euroopan suurissa satamissa, joten tästä meillä on hyvin luotettavaa tietoa. Mutta luonnollisesti kaikki liittyy myös tähän millä tavalla me voimme vähentää kasvihuonepäästöjä ja sitä kautta vähentää lämpenemistä. Nyt kun minä olen täällä ja kuuntelen teitä ja työskentelen teidän ja teidän esittelijöiden kanssa, niin me vieläkin näemme, miten on tavallaan puute siitä, millä tavalla mitataan edistystä sitten, kun lainsäädäntö on käytössä. Me pyrimme käyttämään kaikkia meidän indikaattoreita, meillä on koko joukko niitä, ja se, minkä näkee, on, että me olemme keränneet hyvin paljon tietoa tätä tällaisia, näitä virallisesti pyydettyjä indikaattoreita, jotka ei välttämättä kuitenkaan aina sovellu niihin äh, kysymyksiin, joita te haluatte esittää ja me haluamme. Joten koko tämä tehokkuuskysymys on mielestäni hyvä mahdollisuus meille miettiä, mitä me todella haluamme mitata. Ja me olemme ehdottaneet ja toivommekin saavamme tukea teiltä, että saataisiin aikaa kattavampi ähm, tällainen äh, raportointijärjestelmä, niin että me voisimme todellakin oikeasti puhua maa, vesi, biodiversiteetti laajuudesta, niin että me voisimme todellakin mitata näitä resursseja. Teemmekö sen nyt sitten Eurostapin kautta? Me toivomme, että me toimisi, voisimme tehdä sen YK tilastollisen lähestymistavan kautta. Nämä ovat kaikki sellaisia, joita me voimme käyttää, mutta me tarvitsemme tähän poliittista tukea, koska tässä on kysymys kahdesta yhteisöstä, ympäristö- ja tilastoyhteisöstä, jotka, joiden täytyisi tehdä yhteistyötä. Mutta jos te pyytäisitte tällaista lainsäädäntöä, niin silloin tätä voitaisiin mahdollisesti vahvistaa ja tehdä siitä myös avoimempaa. Mutta Jok saa tähän myös vastata pian. Mitä tulee talouteen ja näihin kilpailukykyajatuksiin, me olemme mukana tässä BKT-keskustelussa ja tässä on keinoja, joilla me voimme tukea asiaa ja kun tehdään näitä indikaattoreita, niin siinä me voisimme ottaa mukaan myös ympäristölainsäädännön tehokkuuden mittaamisen. Meillähän on meidän virastojemme tällainen verkosto, ja meillä on oma tällainen analyysimme, jota ei ole julkaistu sen vuoksi, että tässä on tiettyä epäröintiä siinä, että tätä, tämä informaatio annettaisiin ministeriöille. Eli se, miten maksaa, että toimeenpannaan iso direktiivi tai jotain muuta lainsäädäntöä se, mitä nähdään, että aluksi on erittäin paljon investointeja ja sitten se laatu pikkuhiljaa tasaantuu. Eli se, mitä me olemme nyt saamassa pikkuhiljaa takaisin, on sitä, että muidenkin sektoreiden täytyy olla mukana, mikäli toimenpanossa halutaan parempaa laatuvaikutusta. Veden kohdalla esimerkiksi maanviljelyllä, maataloudella on erittäin suuri vaikutus. Maatalous saattaa esimerkiksi myrkkyjen ja muiden päästöjen kautta heikentää ympäristölainsäädäntöä sitten ja sen vaikutusta. Joten meidän täytyy yrittää yhdistää taloudelliset toimet ja kustannustehokkuus ja muut tällaiset tehtävät. Me olemme jatkuvasti huolissamme, kun meillä on REACH, joka on yhtäältä äh, hyvin äh, voimakas, ja sitten meillä on tietyt äh, prioriteetit sisältötyön kohdalla, niin tässä kuitenkin näemme, että kemikaaleja pääsee ympäristöön valtavia määriä ja ne eivät ole näkymättömiä karsinogreenejä, lääkkeitä ynnä muuta, jotka pääsevät vesistöihin. Jos me ottaisimme veden hinnoittelun mukaan, niin silloin me ehkä saisimme asian paremmin näkyviin, koska jos ihmiset käyttäisivät vähemmän vettä, niin se näkyisi koska tällä hetkellä, niin, koska vettä täytyy pumpata paljon näihin järjestelmiin mukaan sillä tavalla, että voidaan laimentaa näitä vaikutuksia. En minä nyt usko, että me tässä mitään rajoja haluaisimme tietyille kemikaaleille, vaan me haluaisimme nähdä enemmänkin niiden lähteitä ja niitä saataisiin enemmän vihreää eh, kemiaa ja miksi jotakin kemikaaleja ylipäätään käytetään. Meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Ruotsista, jossa äh, lääkärit tarjoavat vaihtoehtoja. Äh, ja lääkärit, jos eivät he näe mitään eroa tämän ympäristöystävällisen lääkkeen ja tavallisen lääkkeen välillä, niin silloin he kehottavat mieluummin käyttämään tätä vähemmän ympäristölle haitallista lääkettä. Ja tällaisia asioita voitaisiin kehitellä edelleen huomattavasti. Mutta toivoisin, että me voisimme keskustella enemmän tästä, millä tavalla me voimme parantaa näitä kemikaaleja tai minkälaista lainsäädäntöä tässä voitaisiin käyttää. Ja mitä tulee sitten tähän eriyttämiseen, kasvihuonepäästöihin, jos me otamme liikenteen, niin yksi kriittinen asia on tämä strateginen suunnittelu rautatieliikenteessä. Jos halutaan 2050 tavoitteet, jolloin ehkäpä fossiilinen polttoaine ei ole enää lähtökohtana ja ehkäpä periaatteessa kaikki ovat eh, siirtyneet eh, muuhun polttoaineeseen tai sähköön. Millä tavalla sitten rautatiet eh, toimisivat, jos verrataan tehokkuutta ja infrastruktuuria? Ja aivan kuten me olemme tehneet ilmailualalla, niin infrastruktuuri, siinä on kysymys Euroopan territorion hyvin laajasta käytöstä. Eli rakennetaan rautateitä, mutta vaikutetaan biodiversiteettiin, maankäyttöön ja moniin moniin asioihin. Joten en usko, että mikään on täysin immuuni siis ympäristön, mikään ei ole täysin immuunia ympäristön kannalta, miten puhtaalta se sitten ikinä näyttääkään, kuten esimerkiksi rautatiet, josta ja ehkäpä esimerkiksi rautateitä ei käytetä vain tarpeeksi tehokkaasti, joten meidän täytyy äh, myös uhrata muutama pyhä lehmäkin jossain vaiheessa. Ja saisinko nyt ihan nopeasti rouva puheenjohtaja antaa vielä puheenvuoron kollegalleni. Niin hänellä on ehkäpä lisättävää. If I could add just on the chemicals point. Um... Kemikaaliasiasta. Raportti, jonka laadimme lääkkeistä ja ympäristöstä osoitti, että lainsäädäntömielessä aika hyvin voidaan hallita lääkkeitä, joita ei käytetä varmistamalla, että, niistä, että ne käsitellään jätteinä turvallisesti. Suurin osa ongelmasta, ellei suurin osa enemmistöstä, tulee vessasta, jos näin voi sanoa. Josta tulee sille mielenkiintoinen kysymys. Eli se, miten paljon merkitystä annetaan jätevesi, jäteveden käsittelylle, kun kalleimmatkaan käsittelyt eivät pysty nappaamaan näitä lääkkeitä kiinni, vaan ne jatkavat kiertoon. Meistä tulee sille että kuka pitäisi maksaa tällaista infrastruktuurista. Yksinkertaistamispointti. Todellinen keskustelu. Käydään tässä check-in pointtia seuraan. EPI verkostossa, ympäristönsuojeluvirastojen verkostossa ja sektorikohtaisen tekijöiden keskuudessa. Ja EPI pyrkivät ymmärtämään, että miten parhaiten voitaisiin tulkita sitä, mitä niiltä pyydetään. Sitten on se lisähaaste, että voidaan kommunikoida tämä sitten sektorikohtaisille toimijoille, jotka eivät ole asiantuntijoita eivätkä pääasiassa vastuussa toimeenpanosta. EPI-verkosto tarjoaa jotakin mielenkiintoisia mahdollisuuksia sen suhteen, mitä on kahden vuosikymmenen ajan tehty, ja täydentää keskustelua, jota ympäristöministeriöissä käydään eri lainsäädäntöprosesseista. Kiitos ja sitten jatkamme eteenpäin. Thank you, Madam Chairman. Uh, uh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, Rova McLeod, että olette täällä. Ihan nopeasti tässä selailin tätä raporttia. Te mainitsette, että meidän täytyy saada ihmiset osallistumaan paremmin siihen, että ylläpidetään ekojärjestelmiä ja voimavaroja ja että meidän täytyy luoda uutta ja innovatiivisempia ratkaisuja. Olen samaa mieltä, mutta Se, mitä me pidämme innovaationa, se on yleensä vain tällainen tekninen ratkaisu suurempiin ongelmiin, yhteiskunnan haasteisiin. Ja välillä ne oikeastaan ovatkin vain tällais, kysymys ei ole teknisistä ratkaisusta, vaan käytöksen muuttamisesta. Ja se on prosessi, eikä tämä ole mikään tällainen high-tech-ratkaisu. Joten ehkäpä meidän pitäisi lähteä enemmän tällaiselle sosiaalisen innovaation tiellä, yrittää muuttaa käyttäytymistä ja katsoa, minkälaista äh, minkälaisia muutoksia me voisimme tehdä, esimerkiksi muuttaa työaikoja, voidaksemme muuttaa esimerkiksi kuluttajien käyttäytymistä, joka on tärkeää resurssien kannalta informaatiokampanjat eivät toimi. Me tarvitsemme toisenlaisia keinoja niin, että me todellakin saisimme ihmiset heräämään ja osallistumaan ja muuttamaan kuluttajakäyttäytymistään. Joten mitä ratkaisuja tälle olisi? Secreton. Thank you very much. And I would like also to welcome Miss McGlade. Kiitoksia toivotusin tervetulleeksi McLeodin myöskin. Haluaisin kysyä paljon kysymyksiä metsästä. Mutta huomenna on kulmistilaisuus, kuten kollegat tietävät, metsien sopeuttamisesta ilmastonmuutokseen. Euroopan ympäristötoimisto järjesti ympin reformista konferenssin. Se olisi hyvä mahdollisuus rajoittaa maksuja toivottavasti keskustelun keskiössä olisi. Se, että saastuttaja maksaa, täytyy ajatella silleksi myös sitä, että edunsaaja maksaa periaatetta. Se tarkoittaisi sitä, että jotkut alueet, kaupunkialueet Euroopassa, niiden pitäisi, niin kummentaisi pitäisi maksaa enemmän maaseutualueiden kaupunkialueiden. No, tarpeellinen data sitten, että tällainen järjestelmä voitaisiin aloittaa, mikä se olisi? Jos tällaista data ei saada, niin mitä sitten pitäisi tehdä? écoute. Thank you, thank you, Mrs. Chair, and thank you, Jackie McLeod, again for, for... Kiitos, äh, kiitos Jackie McLeod jälleen kerran tästä esityksestä, jonka minä missasin, koska olin myöhässä. Joten en nyt tiedä mitä sanoit, mutta se oli varmasti tosi upea esitys kuitenkin. Ihan tässä nopeasti äh, harpoin lävitse tämän ympäristön tilakappaleen. Ja luonnollisesti äh, sillä aina herää uusia ajatuksia, joten, jotka, jotka haluaisin nyt kanssasi jakaa. Tämä on hienoa työtä. Tästä näkee, missä me nyt olemme, Eurooppana, mikä on tilanne ja annat meille myös ajatuksia tärkeistä asioista liittyen tulevaisuuteen. Mutta luonnollisesti meidän täytyy nyt myös luoda linkki niihin eri politiikan aloihin, jotka kuuluvat tähän Euroopassa. Ja uskon, että meille on tulossa hyvin paljon eri politiikan aloja, joissa EA voisi meitä auttaa. Ja jos me esimerkiksi puhumme YMPn uudistuksesta. En minä nyt pyydä EALta kaiken näköistä informaatiota, mitä tehdä kaiken maailman tukipolitiikan ja muiden kanssa. Sitä ei tarvita. Mutta kun puhutaan elintarviketuotannon kestävyydestä, se on yksi tärkeistä tavoitteista YMPn uudistuksen puitteissa. Erityisesti elintarviketuotannon kestävyys on se asia. On paljon asioita, joita EEA tulisi käsitellä niin, että me saisimme tämän politiikan paremmaksi. Sama koskee kohesiopolitiikkoja. Euroopan kohesiopolitiikkaa arvioidaan ja toivon mukaan sitä hieman muutetaan, mutta suuri kysymys on, mitä me tarkoitamme alueellisella kehityksellä, mitä, me merkitse, mitä meille merkitsee ympäristön valtavirtaistaminen, mitä me tarkoitamme oikein tarkalleen ja mitä se merkitsee, jos tämä ympäristö jos ilmasto politiikka valtavirtaistetaan kohesiopolitiikkaan. Sama koskee tutkimuspolitiikkaa, sillä me puhumme uusista tutkimuksen puiteohjelmista, mutta siinäkin yksi avainkysymyksistä, joka mainitaan tässä raportissa, on resurssien tehokas käyttö. No mutta mitä tarkoittaa tarkalleen tämä resurssien tehokas käyttö ja mikä on Euroopan rooli siinä. Joten näitä erityisiä politiikan kysymyksiä, niitä pitäisi ehkäpä tutkia tarkemmin. Ja yksi, missä EA voisi olla hyvin avuksi, on se, että te voisitte auttaa komissiota olemaan hieman koherentimpi, johdonmukaisempi. Huomenna me saamme tiedonannon raaka-aineista, ja se luonnos, jonka luin, niin siinä keskitytään lähinnä siihen, millä tavalla raaka-aineet saadaan meidän mantereellemme. Se on enemmän tällainen geopoliittinen raportti mutta me tiedämme, että raaka-aineiden tehokkuudesta saamme tiedonannon joulukuussa, mutta raaka-aineiden ja raaka-aineiden tehokkuuden välillä pitäisi olla jonkinnäköinen yhteys. Ja sitten syyskuussa komissio tulee antamaan tällaisen biokommunikaation ja se on yksi niistä resursseista, joka on tärkeä, eli biomassa. Ja mitä me tarkoitamme biomassan tehokkaalla käytöllä? Sitä voi käyttää lääkkeisiin, elintarvikkeisiin, energiaan. Mutta tällä hetkellä meillä on vain selkeät tavoitteet energialle joka on ehkäpä kaikkein epätehokkain, tehottomin tapa käsitellä biomassaa. Eli jos katsotaan koko tätä tuotantoa, mitä me teemme biomassalle, niin siinä EEA voisi meitä auttaa. Te voitte auttaa meitä yhdistämään raaka-aineet ja resurssien tehokäytön ja talouden. Sitten vielä lopuksi olen iloinen, että te olette ottaneet mukaan myös tämän globaalin kappaleen. Sitä minä rakastan mutta mikä ei ole selvää on se, mitä vaikutuksia EUn politiikalla on kolmansille maille. Se on tässä ohimennen mainittu, mutta jos me puhumme politiikan muutoksista, useimmiten ainakin Euroopan sisällä, jos me katsomme vaikutusten arviointia, niin me tarkastelemme vaikutuksia ja seuraamuksia vain Euroopassa. Mutta mitä vaikutuksia ja seuraamuksia politiikalla on ulkopuolella? Vaikutukset biodiversiteettiin, päästöihin. Tässä mielestäni EEA voisi auttaa meitä poliitikkoina tekemään näitä vaikutuksen arvioita, koska poliitikot usein unohtavat nämä vaikutukset. Tässä muutama ajatus, joka syntyi luettuani tai selailtuani tätä raporttia. Kiitoksia. Arva McLeod, ehkä voitte vastata nyt näihin kolmeen kysymykseen ja jatkamme sitten. Ja myös herra Skulovski saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, wonderful questions and of course... Uh... Ihania kysymyksiä ja tietysti niistä voi kysyä paljon, mutta vastasin tarkasti. Se, mitä nähdään käyttäytymisen muutoskeskustelussa, se on tietysti erityispointti ja liittyy Karlin kysymykseen työajasta ja miten voidaan helpottaa sitä, että arvostettaisiin enemmän sitä, että mitkä ydinviestit ovat tässä raportissa. Minä uskon vakaasti, että kun on näitä suuria projekteja, voidaan, täytyy tehdä työtä sen asian kanssa, että miten kansalaiset voivat tehdä itse, en nyt sanon loutek, mutta että miten voidaan organisoida työelämä, liikkuvuusratkaisut ja edelleen. Ja siinä näen, että kansalaiset, erityisesti paikallishallinnot, niitä täytyy ymmärtää paremmin esimerkiksi liikkuvuuden käsite. Olemme tehneet jo työtä, joka näyttää hyvin kattavasti, että ihmiset ovat kovin halukkaita harkitsemaan muutoksia paikallisissa toimissa ja ratkaisussa, mutta ovat vähemmän halukka tekemään kompromisseja pitkän matkan siirtymissä, esimerkiksi jos matkustaa pidemmälle lomalle. Mutta tässä voidaan alkaa työ äh, fiksumpien liikkuvuusratkaisujen kanssa. Ja tässä tekniikka tulee kuvaan mukaan ja sitä täytyy työstää. Eli sektorikohtaisten keskustelujen läpi on tietysti paikallinen ja välitön vastaus, joka voidaan antaa paikallishallinnon käsiin, kansalaisten käsiin itse mikä mielestäni laukaisee näitä käyttäytymisseurauksia. Ja sitten Dan puhui aiemmin, toimimattomuuden kulut ovat myöskin liian suuret, kun Tanska esitti ilmastonmuutosvastaustaan, että, että se pääsisi hiilestä eroon, niin se otti hyvin vaskavasti sen ajatuksen, että jos mennään vuoteen 2050 ja tullaan takaisin, niin katsotaan, että sarjapoliitikkoja, jotka liittyvät joustavasti toisiinsa, eivätkä luo yhteiskunnan epävakautta. Eli pieni askelia liittyen suur, suurin askelin, eikä niin, että suuri askelia koko järjestelmän läpi. Eli on vaara jossakin keskusteluissa, jotka liittyvät energiaan ja liikenteeseen, että yhdistelmä hinnoista veitsivät meidät, jotka veisivät meille nopeisiin muutoksiin energiantuotannossa, olisivat paljon äkillisempiä kuin pienet vaihettaiset muutokset 20 vuoden aikana. Sen vuoksi politiikan johdonmukaisuus on hyvin tärkeää, kun, kun halutaan saada oikeat käyttäytymismuutokset ja oikeat järjestelmämuutokset aikaan. Työ, jota voitaisiin tehdä, ja nyt tulee tähän keskusteluun ymp muutoksesta maa ratkaisut energiaturvallisuus. Siellä on suuria mahdollisuuksia meidän mielestämme YMP-reformissa, koska jos kysytään, mitä yritämme tehdä, yritämme turvata elintarvikkeiden tuotannon kestävästi. Jos ajatellaan tätä hiilipäästöjä, hiilijalanjälkeä aika paljon. Sillä on tekemistä tuotetun elintarvikkeen kanssa ja sen tuo, elintarvikkeen tuonnin kanssa. Eli voidaanko kä- käyttää paremmin viljeltyä maata, eikä vain viljellä enemmän maata. Aletaan nähdä erilaisia optioita YMP-suhteen pöydällä. Sellaisia, joissa voidaan varmistaa tasainen tulojako viljelijöiden keskuudessa, mutta siinä olisi eri osuus markkinahinnoilla. Viljelijät voivat kasvattaa ruoansa kaupunkiin lähellä. Siellä on paljon viljelymaata, sen tiedämme liittää sen niihin viljelijöille, jotka huonommin pääsevät markkinoille, mutta tarjoavat yleistä hyvää kuitenkin niin, että ne suojelevat vesiä, metsiä, biodiversiteettiä. Eli tässä on ero yksi optioiden yksi ja kolme välillä, jos tätä selontekoa. Me siis haluaisimme sekaantua näihin erityispiirteisiin, että mikä on tasainen tulojako, mutta se mitä voisimme tehdä on tarjota näyttöä, kvantifioitua näyttöä, jossa sanotaan, että missä pitäisi esittää sääntöjä maankäytölle, viljelymaankäytölle ja käyttää paremmin biodiversiteettikapasiteettia muilla alueilla. Tämän suhteen voitaisiin tehdä kattavaa työtä ja antaa päivitettyä tietoa nyt tällä uudella tavalla ja siitä saataisiin vesiasia esille ja kuka siitä resurssista hyötyy. Se artikuloitaisiin selkemmin. Tällainen ajatus, joka meillä on jo ollut. Ja sitten käsittelisimme biomassaa energiasektorilla myös, koska biomassalla olisi oma osansa. Mutta se nähtäisiin yhä sellaisena, joka vie tilaa ja maata, joten sen pitäisi olla yksi näistä valintafunktioista, joka paikallisvalintojen ja aluehallintojen täytyisi ottaa huomioon. Sitten George puhuisi näistä edunsaajista ja kuka maksaa ja miten voimme listata näitä taloudellisempia vastauksia, kun ajatellaan tulevaisuutta. Si, Linda McEvan. Kiitoksia sitten Linda McEvan. You want to... You want to... Yeah. Sorry, I, didn't see that. Yes, if you want to speak. Quick on the beneficiaries. Okay, okay. Sorry. In our um, accounting work, we're exploring two. Me tutkimme tässä kahta asiaa, jotka ovat äh, mielenkiintoisia. Ensimmäinen liittyy EUn äh, vaikutuksiin globaalisti. Miten tämä äh, on, tämä maa on mukana tässä 140 kaikkein eniten prosessoidussa tuotteessa. Eli sitä voidaan käyttää maankäyttönäkökulmasta, katsoa maankäyttönäkökulmasta. Ja tässä äh, on tämä nettohyöty on 1,6 ähm, miljoonaa hehtaaria vuodessa. Se on tällainen fyysinen tapa laskea se. Mutta tämä avaa kuitenkin kysymyksen siitä, miten tämä vaikuttaa alueen ekologiseen jalanjälkeen Ja mielestäni tämä metodologia on ihan uskottava mutta se ei välttämättä sovellu tähän keskusteluun, jota me käymme Euroopassa. Joten sen vuoksi meidän täytyisi löytää oma tapamme laskea ja mitata tämä ekologinen jalanjälki. Ja näissä tavoissa laskea näitä me kahden kuukauden sisään tulemme saamaan tällaisen EU27 input-output-taulukon, jossa katsotaan tiettyjä parametreja, esimerkiksi kasvihuonepäästöjä ja niin edelleen. Ja tämä antaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun katsotaan, kuka hyötyy luonnon käytöstä, koska BKT äh, metsä, talous, kalastus ja maatalous on noin 3 prosenttia EU27 kokonaisuudesta. Mutta jos me todellakin mietimme, kuka käyttää metsät, talouden kalastuksen ja maatalouden etuja elintarvikeketjussa esimerkiksi, niin silloin me saamme paljon laajemman kuvan siitä, miten talous hyötyy luonnosta. Todelliset hyödyt ovat noin kolme kertaa suuremmat kuin ne, mitä nyt BKTssä näkyy. Minun oma käsitykseni on, tai näppituntumani on se, että tätä on täysin aliarvoitu, mutta sitten kun me saamme tämän taulukon, jossa nähdään sitten koko taloudellisen ketjun lävitse, kuka hyötyy luonnosta, niin siitä tulee ihan uudenlainen keskustelu sitten. Madame McEvan, maintenant c'est vraiment à vous. No niin, Rova McEvan, nyt on todella teidän vuoronne. Just to on the... No en minä oikeastaan halunnut sen enempää kysellä, koska minä tulin kesken teidän puheenne haluaisin vain sanoa, että tämä äh, lääketurvallisuus äh, äh, mietintö, kun me teimme sitä, niin silloin me teimme yhteistyötä EEn kanssa ja puhuimme siitä, miten lääkkeet vaikuttavat ympäristöön. Ja löysin tässä juuri tämän tekstin. Tässä ei ole mitään takarajaa, mutta ne, jotka haluavat tietää, niin komissio ei tule tekemään tästä mitään raporttia. Ja ehkäpä minun pitäisi nyt kirjoittaa komissiolle ja kysyä, että ovatko he ottaneet yhteyttä EAhan ja käynnistäneet tämän työn, jota me tarvitsemme, koska jäsenvaltioiden on tehtävä tässä asiassa myös yhteistyötä ja meidän täytyy varmistaa, että tämä tapahtuu. Nyt meillä on tälle oikeudellinen perusta. Vittorio Prodi. Kiitoksia sitten Vittorio Prodi. Grazie. Grazie ancora alla... Kiitoksia ja kiitän vielä Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtajaa läsnäolosta. Aivan aluksi haluaisin palata viittaukseen, jonka esititte koskien uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sillä on merkittävä asema, kun ajatellaan sitä yhteistä hyvää, minkä maatalous voi ympäristöpalveluiden muodossa tarjota. Olin erityisen iloinen viittauksestanne maaperään ja maaperän suojeluun. Se on vielä vähän kesken oleva taistelu valitettavasti, koska maaperädirektiivi on vielä muutamien maiden takia lukkotilanteessa. En usko, että näin voidaan mennä eteenpäin, koska maa alkuperä on äh, vara, jota ei ole paljon käytettävissä, vaikka se onkin äh, vakaa, sillä on globaaleja vaikutuksia ja näin ollen se on otettava huomioon ja se oikeuttaa asianmukaista suojelun politiikkaa. Erityisesti kun ajatellaan näitä uusia haasteita – jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Sateet ovat rajumpia ja näin ollen on pyrittävä sopeuttamaan maaperän näihin haasteisiin, eli Eli siellä, missä sataa, olisi pyrittävä keräämään vesi talteen erosion välttämiseksi. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta ne ovat myös kalliita asioita. Tästä syystä olisi mentävä kentälle ja huolettava maaperää ja hyödynnettävä kaikkia uusiutuvia energialähteitä, joita sieltä löytyy. Maatalouden eh, jätteet on myös muistuttava. Haluaisin mainita tässä yhteydessä myös metsätalouden jätteen. Metsää on huollettava, koska metsäpalo riski on kasvanut. Mutta toisaalta metsästä voitaisiin kerätä suuria määriä biomassaa. Tarvitaan mielestäni systeemistä toimintaa. jossa biomassan keräämisestä ja hyödyntämisestä tulee merkittävä resurssi. Ja sitä kautta voidaan parantaa sopeutumista ilmastonmuutokseen. Meidän olisi siis saatava aikaan biomassan keräys ja huoltojärjestelmä ja saman aikaan pyrittävä huoltamaan vesiväyliä niin, että voisimme kasvattaa veden äh, maan päällä säilymistä ja kehitettävä näitä hydraulisia järjestelmiä. Se olisi se olisi asia, joka voisi saada aikaan hyödyllisen kierteen äh, ja edesauttaa alueen huoltamista ja hyödyntämistä. ja Uskon, että tämä on tärkeä asia. Nämä ovat asioita, jotka on myös ehdotusten muodossa tässä kertomuksessa. Arvostin sitä suuresti ja tulen siihen tutustumaan huolellisesti. Kiitoksia. Si Vittorio Professor Skulos. Kiitoksia sitten professori Skulos. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitos uh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä kutsusta avustaa ja puhua tässä kokouksessa. Ei niinkään esittääkseni kysymyksiä, vaan kertoakseni teille informoidakseni, äh, mitä lautakunnassa tehdään. Olen täällä kollegani Holsbeckin kanssa. Minulla on eh, etu saada eh, esitellä teille viraston perustamisen jälkeen, että tämä erityinen mietintö ei ole, tai tämä raportti ei ole niin optimistinen, että se toisi hyviä uutisia Se ei ole ei musta, ei valkoinen, vaan se tavallinen harmaa, harmaan eri sävyineen. Se on tällainen mosaikki. Mikä tässä on uutta? Meidän täytyy parlamentin osalta pitää hyvänä tämän raportin luonnetta. Tässä raportissa luodaan tämä kuva, tiettyjä selityksiä, sitten siirrytään analyysiin ja synteesiin. Ja nyt me olemme arviointitilanteessa, jossa me yritämme ei ainoastaan ymmärtää tätä ilmiötä ja symptomeita, oireita ja myös sitä, mikä ne oireet aiheuttaa. En nyt tiedä, kuinka pitkälle me voimme mennä ottaen huomioon ne keinot, jotka virastolla on toimia. Otan esiin tämän sen vuoksi, että tämä viraston menestys ja tämä hyvä raportti eh, ei saisi muuttua ansaksi. Minulla on sellainen, että tämän keskustelun perusteella täällä, että me ehkäpä pyydämme liian paljon asioita tältä virastolta samanaikaisesta. Me pyydämme eri poliitikkoja korkeammalla tasolla vaatimaan komissiolta koherentimpaa, johdonmukaisempaa politiikkaa ja samanaikaisesti ohjailemaan jäsenvaltioita toimeenpanon suuntaan. Ja tämä on todella suuri tehtävä. Ja virasto tekee näin ja todellakin ponnistelee ja yrittää saada aikaan tasapaino näiden asioiden kesken. Meidän on muistettava tämä, kun ohjailemme viraston tulevaa työtä. Ja mitä enemmän analyysejä me saamme huolimatta erinomaisesta pohjasta, joka meillä on, niin nämä EPIT ovat virastoja, joiden tarkoitus on suojella ympäristöä. Ja nyt me olemme siirtymässä alueelle, jossa meidän täytyy lainata elementtejä muilta laitoksilta ja järjestöiltä. Me olemme toistaiseksi onnistuneet tässä. Nyt on hyvin tärkeää parlamentille antaa välineet ja keinot ja mandaatti hyvin selkeällä tavalla koska me pyydämme järjestöt, jotka laativat tilastoja, tekemään analyysejä, jotka me sitten arvioimme. Ja tämä täytyy ymmärtää, onko tämä todellakin se tehtävä, joka virastolla on. Ja onko tämä se mandaatti, joka sillä on, että se voi vaatia muilta elimiltä saadakseen johdonmukaisen tavallaan näkemyksen tilastoista tätä ei ole turvattu tätä tapaa tehdä työtä. Joten jos te haluatte, kuten täällä ehdotettiin, parlamentti haluaa, ja mielestäni tämä on ihan oikea asiakin virastolle, yhdistää ympäristötieto taloudellisen tilastotiedon kanssa väestön kehitykseen, terveyteen ja muihin asioihin niin emme me välttämättä tarvitse äh, enemmän rahaa pelkästään. Me tarvitsemme mandaatin niin, että me saamme sitä informaatiota äh, eri elimiltä. Se on tärkeää. Toinen asia, jonka haluaisin tähän vielä sanoa, on, että tässäkin raportissa me olemme tietyllä abstraktion tasolla, jota ei välttämättä äh, hallinnoissa ymmärretä. Ja tämä siksi, että me joudumme luottamaan tällaisen välittäjään, joka osoittaa paikallisille viranomaisille ja alueelle, miten he integroivat asiat, millä tavalla he yhdistävät eri politiikan alat. Jos me näin haluamme toimia, meidän täytyy toimia teidän avullanne me tarvitsemme kapasiteetin rakentamista Euroopassa, kansallisissa ja paikallisissa viranomaisissa. Me tarvitsemme hyvää koulutusta kaikilla tasoilla, koska me olemme astumassa nyt aikakauteen ja tiettyyn, tiettyyn alue, tietylle alueelle, jossa ei enää kyetä tuomaan tätä informaatiota. Ihmisiä ei ole koulutettu antamaan tätä informaatiota. Meidän on saatava kurottua tämä kuilu umpeen. Seuraava raportti ei tule enää olemaan näin optimistinen. Minä ennustan, että me olemme nyt tällaisessa siirtymävaiheessa, jossa me olemme käynnistäneet keskustelut kaikesta, mutta emme ymmärrä mitään. Ja tämä on hyvin vaarallista. Joten on erittäin tärkeää, että virasto saa mandaatin ja välineet ja ohjeet äh, tuottaa enemmän. Kiitoksia. Seuraavana annan vielä puheenvuoron Magledille lopuksi. So let me thank... Kiitoksia paljon ja kiitoksia kaikille kysymyksistä. ja lyhyessä muodossa, jos sopii. Herra Prodi sanoi, että tietysti maaperä on hyvin arvokas resurssi, ekosysteemi, No, se on osa sitä, miten meidän täytyy järjestää keskustelun resurssitehokkuudesta, koska maa, maaperä, biodiversiteetti kaikki liittyvät toisiinsa. Tietysti olette oikeassa, kun sanotte, että meitä on estänyt, se on estänyt meitä ymmärtämään koko resurssidektiiviä. Toivon, että raportti alkaa muuttaa ihmistä näyttelytapaa. käyttää sitä siihen, että ne voin sanoa, että niin seitsemän vuoden jälkeen, kun tuli virastoon. Olemme tietysti vihdoinkin saaneet läpimurron geologien kanssa ja kirjoittaneet kaikkien geologipalvelujen kanssa, että ne päivittäisivät karttansa myös digitaalisesti. Jos on tahtoa, ratkaisu löytyy. Niin geologian lisäksi se voi tehdä maaperän osalta. Mitä sanottiin sitten metsätyö, metsätyöjätteistä? Jos tulee pakkomien vain yhteen jätteeseen, niin muut katsovat näkyvistä. Tietysti kiitoksia monesta mielenkiintoisista kysymyksistä. Panen merkille se, mitä Merkis Kulessi sanoi. Sitten vielä oli kysymys Euroopan lainsäädännön vaikutuksesta. Meillä on vahvaa näyttöä, että on lainsäädäntöä, jolla on globaalia vaikutuksia, mutta on muuta näyttöä emaksesta, esimerkiksi siitä, että Eurooppa kovasti pyrkii siihen, että olisi lainsäädäntöä, joka jota sovelletaan sitten kun on vientiä ja kilpailua globaalissa mielessä. Tällaista analyysiä voitaisiin enemmän harjoittaa. Mitkä ovat esteet ja mitä lainsäädäntö tekee helpottaakseen kestävyyskriteereitä sillä, miten käytetään maailman luonnonvaroja, Ja jos jotenkin käytetään sellaisia tasoja, joilla ei ole mitään vaikutusta lopulta markkina, markkinoilla. Kiitoksia puheenjohtaja tästä ajasta. Minunkin täytyy yrittää seuraavaan tapaamiseen. Haluaisin kiittää Jokia ja kaikkia kollegoita, jotka ovat myös paikalla. Ja toivon, että todellakin nautitte lukemisesta kaikkinensa. Ei pelkästään siitä, mistä olemme puhuneet tänään. Ja kiitoksia, että Olette olleet niin hieno yhteisö tehdä yhteistyötä. Kiitoksia Rowan McGlade. Arvostimme suuresti esityksenne. propose que nous, nous poursuivions. No niin, jatkamme kokousta. Esityslistassa seuraavana keskustelu ilmansaasteista ja päästökaupasta. Keskustelemme komission kanssa – päästökaupasta ja annan puheenvuoron tästä aiheesta herra Philippe Françoisille, sillä välin, kun odotamme kollegamme Kramer. Olkaa hyvä. Kramer Herra Kramer tuleekin juuri. Thank you. Thank you very much, uh, <laughs> Madam Chair. Good afternoon, everyone. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Olen François komission äh, ympäristöpääosastosta. Ensin haluaisin pyytää anteeksi Marian Veningiä, yksikköni päällikköä, jonka tarkoitus oli tulla tänne paikalle, mutta ikävä kyllä terveyssyystä hän ei tänä iltapäivänä paikalle voinut tulla. Haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta tulla esittelemään äh, komission ympäristöpääosaston työtä liittyen vaikutusten arviointeihin, äh, liittyen teollisuuslaitosten äh, erilaisiin päästöihin erityis- ja ottaen huomioon erityisesti nykyisen lainsäädännön ja teollisuuslaitosten päästöjen direktiivin. Tarkoitukseni on täällä esitellä teille hieman taustoja ja lyhyen, lyhyt katsaus näistä tuloksista – Tästä, tämä, ja siis tämä on raportti, jonka ympäristöpääosasto on laatinut aiheesta. Ensinnäkin, miksi komissio on tutkinut mahdollisuuksia käyttää, käyttää päästökauppaa myös näihin teollisuuslaitoksiin. Ensinnäkin komissilla on hyvin vähäiset resurssit ja me haluamme käyttää niitä kustannustehokkaalla tavalla ja haluamme sillä tavalla myös saada aikaan korkean ympäristön suojelutason. Ja sen vuoksi me oletimme, että tämä voisi olla hyvä tapa toimia ja käytämme myös tällaisia markkinoihin perustuvia välineitä. Me teimme vaikutusten arvioinnin ja liittyen IPPC-direktiiviin 2006-2007. Ja tämä vaikutusten arvioinnin perusteella kävi ilmi, että päästökauppa noksien kohdalla voisi vaikuttaa hyvinkin paljon sen vuoksi, että tällä tavalla saataisiin aikaan etuja sekä ihmisille että ympäristölle. Noina aikoina, siis 2007 loppupuolella, me totesimme, että nämä alustavat tulokset vaativat lisätutkimuksia niin, että voisimme ymmärtää paremmin tätä järjestelmää ja sitä, millä tavalla me allokoisimme nämä tuet. Eli IPPC direktiivin yhteydessä joulukuussa 2007 emme tähän vielä kyenneet, mutta me silloin sitouduimme tekemään tästä tiedonannon ja tutkia asioita edelleen tarkasti ja tarkastella kaikkia vaikutuksia, joita tämä tällainen potentiaalinen päästökauppa voisi saada ympäristölle, sosiaalisille vaikutuksille ja taloudelle. Tutkimukset ovat nyt loppuvaiheessa ja viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana olemme kyenneet tekemään arviointeja faktojen pohjalta ja olemme keskustelleet asioista hyvin monien osapuolten kanssa. Olemme nyt loppuvaiheessa tässä tutkimuksessa. Keräämme ja arvioimme tätä lisäinformaatiota. Haluaisin painottaa, että se mitä me olemme tutkineet ei ole mitään tällaista, mikä tällainen lisävaatimus, vaan se, siinä on kysymys siitä, että korvattaisiin tämä nykyinen valvontajärjestelmä tässä AID-direktiivissä, teollisuusdirektiivissä. Ja me tulisimme sitten ottamaan tähän tämän SO2 ja NOx-päästöt. Tämä on aiheuttanut paljon väärinkäsityksiä tässä työssämme. Tehdäkseni tämän selväksi, SO2 ja NOx päästöjärjestelmä korvaisi tämän nykyisen järjestelmän, joka meillä on IPPC-järjestelmässä. Ja tähän tulisi tällaisia tiettyjä päästörajoja tietyissä laitoksissa. Ja tämä kaikki perustuisi parhaaseen mahdolliseen teknologiaan. Muut osat tästä teollisesta päästödirektiivistä jäävät ennalleen. Sitten hieman yksityiskohtaisempaa. Tämä käynnistettiin 2009, tämä ensimmäinen tutkimus ja toinen tutkimus on ehkäpä enemmän tällainen seurantatutkimus tälle ensimmäiselle ja se on nyt loppuvaiheessa. Ensimmäisessä tarkasteltiin enemmän niitä vaikutuksia, mitä tietyillä vaikutuksilla voisi olla tässä päästökaupassa ympäristölle ja taloudelle. Tarkastelimme 20 eri skenaariota ja eri barometrejä tässä päästökauppajärjestelmässä. Toisessa tutkimuksessa pyrittiin syventämään edelleen tätä analyysiä nimenomaan taloudellisista vaikutuksista. Tässä oli kysymys lähinnä äh, kilpailukyvystä sisämarkkinoilla, kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla ja vaikutuksesta työpaikkoihin. Ja äh, tämän vuoden puolivälissä tulokset osoittivat, että päästökauppa voisi johtaa äh, vastaavanlaiseen SO2- ja NOx-päästöjen vähennykseen kuin mitä saadaan tällä uudella teollisuusdirektiivipäästö teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanolla. Eli me voisimme saavuttaa tätä kautta oikeastaan vähemmän päästöjä pienemmillä kustannuksilla kuin nykyisellä teollisuuspäästödirektiivillä. Sitten tarkasteltiin ilmanlaatuarvoja ja tiettyjä turva järjestelmiä, jotka kulkisivat käsi kädessä näiden raja-arvojen kanssa. Mutta tietyt rajoitukset näissä mallinnuksissa ja välineet, joita oli käytössä, vaikkakin käytettiin parhaita mahdollisia, mutta näiden rajoituksen vuoksi tätä aihetta pitää vielä tutkia ja miettiä, jotta voitaisiin lisätä luottamusta tähän tulokseen. Toinen avaintulos ensimmäisessä tutkimuksessa oli se, että tällaisen päästökaupan taloudelliset vaikutukset ja säästöt riippuisivat jäsenvaltiossa hyvin pitkälti siitä, millä tavalla järjestelmä yksityiskohtaisesti toimeenpannaan ja millä tavalla nämä allokaatiot sitten jaetaan. Eli allokaatiomenetelmä olisi tärkeä. Joten nämä olivat tulokset ensimmäisestä tutkimuksesta. Toisessa tarkasteltiin enemmän sitten taloudellisia vaikutuksia ja tässä painotettiin sitä, miten tärkeä tämä jakomenetelmä on ja millä tavalla hyödynnetään näitä mahdollisia päästökauppatuloja ja millä tavalla tästä sitten saadaan säästöjä eri sektoreilla. Tämä toinen tutkimus osoitti, että vaikutus EUlle siihen, että siirryttäisiin päästökauppaan, olisi taloudellista parametreista katsoen kohtuullisen pieni. Haluaisimme myös painottaa sitä, että otimme mukaan monet eri toimijat mukaan tähän koko prosessiin, koko prosessin aikana, kun me puhuimme tuo, siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan. Keskustelu on ollut hyvin eloisa ja vilkas. Ja äh, tämä on ollut hyvin äh, avuksi komissiolle tässä asiassa. Ja tässä yhteydessä pidämme luonnollisesti myös hyvänä parlamentin mielenkiintoa asiaan, erityisesti se, että pyritään ymmärtämään äh, päästökauppa ja teollisuutta koskeva lainsäädäntö ja niiden yhteydet. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olemme nyt analyysin loppuvaiheessa. Nämä kaksi tutkimusta ovat siis ihan loppumetreillä ja nyt täytyy sitten miettiä, jatkammeko ja teemmekö me ehdotuksen SO2 ja NOx-päästöistä, typioksidista ja rikkioksidista. Ja kun meillä on kaikki informaatio pöydällä, voimme tarkastella ja katsoa, mitä mahdollisuuksia meillä on ja millä tavalla voidaan vähentää päästöjä. Kiitokset ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Kiitoksia sitten herra Kramer. Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Otin tietysti heti puheenvuoron, koska olin esittelijä direktiivin uudelleenarvioinnissa, joka on juuri saatu päätökseen. Ja tarkkailen kovin tarkkaavaisesti suurella intressillä sitä, että komissio työstää uutta välinettä vähentääkseni ilmansaasteita Euroopassa, mutta minulla on monia kriittisiä kysymyksiä. Ymmärsin komission lausunnon niin, että te ollaan vieläkin vaiheessa, jos tehdään selvityksiä, vaikutusten arviointia tehdään ja välineiden tehokkuus, valittujen välineiden tehokkuutta vielä tutkitaan. Komission harkintoja kohtaan olen skeptinen ja kriittinen. Miksi? Meillä on teollisuuspäästödirektiivi voimassa, mikä ei tietysti ole mikään menestystarina, se on totta. Mutta hyvin voimaperäisellä pyrkimyksellä olemme saaneet sen nyt voimaan. Ja ratkaiseva mene- edistys, jopa menestys on siinä nyt saavutettu, että, että poikkeus, mahdollisuus parhaan mahdollisen tekniikan käyttämisessä sitä poikkeusmahdollisuutta rajoitetaan. Tietysti juuri muotoiltu sen täytyy osoittaa tehonsa vielä käytännössä. Ja siinä on tietysti monia mahdollisuuksia. Saksassa meillä on siihen oma sana. Näille asianajajalle sitten onnistuu muotoilla, että miksi näistä, näitä poikkeuksia voitaisiin tehdä, mutta ajattelen, että mitä feedbackia tulee monesta jäsenvaltiosta myös sellaisista, jotka eivät ole hyvin toteuttaneet teollisuuspäästödirektiiviä vielä, niin tämä uusilla, kun annetaan se nyt vaikuttaa ensin. Täytyy ensin katsoa, että voimmeko voimassa olevaa välinettä käyttää siihen, että asia voidaan viedä paremmin läpi. Mielestäni ei ole ollenkaan sopiva ajankohta ajatella nyt sitä järjestelmää raja-arvoista sekä teollisuuslaitoksille että polttolaitoksille. Koska siinä tulee monia ongelmia esiin käytännön toteutuksessa, Jos minulla on se pelko, että komissio ei ole niitä ajatellut ollenkaan. Sen vuoksi asetan nyt sellainen kysymyksen, ja suoraan komissiollekin esitän kysymyksen, miten toimii järjestelmä, jossa raja-arvot on määritelty teollisuuslaitokselle parhaassa tapauksessa. Miten toimii järjestelmä, joka, jossa on rajaudut suurpolttolaitoksille, jotka laitetaan EU-asetukseen yhdessä päästökaupan kanssa? En ymmärrä, miten se pitäisi toimia. Miten? Käsittelen miten jäsenvaltioita, jossa päästöt ovat niin edistyneitä, että toimivat rajajärjestelmät ovat voimassa, jotka ovat osoittautuneet menestystarinoiksi, ja jotka pitäisi sitten toteuttaa yksittäisissä jäsenvaltioissa. Miksi haluamme korvata toimivan järjestelmän päästökaupalla? Vai kuvitteliko komissio, että, että puretaan kansalliset lait, jotta saadaan päästökauppallakin voimaan? on muita ma- maailman alueita, joissa on hyviä kokemuksia päästökaupasta. Ne ovat sen vuoksi menestyksekkäitä, koska ne ovat alueellisesti vaikeasti organisoituja. Jos ymmärsin komissio nyt oikein, että tässä on kyse EU-laajuisesta kauppajärjestelmästä. Viittaan näihin kokemuksiin, joita on saatu hiilidioksidin päästökauppajärjestelmästä. Lainsäädännössähän ei onnistunut jakamaan jäsenvaltioiden kesken kiintiöt reilusti tai sidosryhmien välin jakaa reilusti. Miksi sen sitten pitäisi onnistua ilmansaasteiden kohdalta paremmin? Kun on näin e- äärimmäisen erilaiset lähtökohdat eri jäsenvaltioissa, miten ne sovitetaan yhteen. Meillä on jäsenvaltioita, mainitsin jo, joilla, jotka ovat hyvin edistyneitä tässä suhteessa. Ja sitten on sellaisia jäsenvaltioissa, joissa ei tapahtunut oikein mitään. Voimmeko välttää sen, rankaisemme aikaisin liikkeelle lähteneitä, että määrittelemme rikkidioksidit dioksidirajat ja sitten velvoitetaan sellaisiin toimijoita, joita oikeastaan viime vuosina on jo tehty. No sitten viime, viimeinen kysymys. Kun on keskusteltu IPCC-direktiivistä, niin komissio on aina top, painottanut, miten tärkeää on kattava integroitu lähestymistapa. Ilmansaasteet ovat ehkä tärkeimmät, mutta saasteet on paljon muitakin, ja integroitu lähestymistapahan tarkoittaa, että rajoitetaan yhtä saastetta, ja sitten siinä yhteydessä täytyy sallia toisen saasteen saastumisen kasvaminen, että laitos voisi toimia. Voidaanko tämä vielä liittää integroituun lähestymistapaan olemassa olevassa direktiivissä? Kolme konkreettista kysymystä minulla tässä on. Ja minulla on Kovasti toivon, että komissio ei nyt sitten lähde pikamenettelyihin, vaan todellakin harkitsee tarkkaan, että mikä vaikutus järjestelmän muutoksella olisi tässä yhteydessä. Merci beaucoup. Alors, euh, quatre... Kiitoksia. Minulla on neljä puheenvuoropyyntöä. Marsinissa, äh, Angelis Scherber, Mä ja vielä neljäs. Päätän listan. Koskeko asia tätä asiaa vai seuraavaa? Eli siis kohtaa seitsemän. Kohta seitsemän hän piti käsitellä huomisaamuna. Ja sehän koskee myös päästö eh, päästöoikeuksia herra Skila Kakkis on esittelijä. No niin, sovitaanko, että kaksi minuuttia puheaikaa molemmille, koska meillä on vielä yksi asia jäljellä. Kiitos. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Um, I would like to ask the Commission... Kiitos. Haluaisin kysyä komissiolta, onko se kiinnittänyt enemmän huomiota typpioksideihin? Tulisiko olla joku yleinen hinta kasvihuonekaasupäästöille? CO2, typpioksidit ja rikkioksidit. Me tiedämme, että on ollut epäonnistumisia päästökaupassa. Me tiedämme, että 2009 oli ongelmia. Miten me voimme välttää tällaiset epäonnistumiset, kun siellä otetaan mukaan typpioksidit ja rikkioksidit? Merci Anja äh, Weisjaber. Kiitoksia sitten Anja Weisberger. Vorsitzende, ich möchte eigentlich da ansetzen. Kiitos äh, puheenjohtaja. Holger Kramer tässä jo esitti kysymyksen, koska onhan niin, että teollisuus äh, päästöt typpioksidin ja rikkiodioksinin osalta ovat merkittävästi laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja oikeastaan odotetaan, että tämä suuntaus jatkuu. varsinkin ottaen huomioon tämä hiljattain hyväksytty direktiivi teollisuuspäästöstä johtaa edelleen siihen, että typpi äh, äh, päästöt äh, laskevat 47 prosenttia ja rikkioksidi 66 prosenttia. se vastaa oikeastaan jo niitä tavoitteita, joita meillä oli ilman puhtauden strategiassa. Ja jäsenvaltio valtiot ja kansalaisjärjestöt ovat eh, olleet huolissaan kustannustehokkuudesta ja toteutettavuudesta typpioksidin ja rikkioksidin päästökaupassa. Kysymykseni kuuluukin, mitä eh, komissio odottaa tältä uudelta päästökauppajärjestelmältä, mitä lisäarvoa komissio toivoo saavansa mm, järjestelmän muutossa ja tiukoista eh, selkeistä katoista, koska minä pelkään, että tämä johtaisi epävarmuuteen. Eli miksi vaihtaa järjestelmää, joka on ollut menestyksekäs ja joka on johtanut päästöjen todistettavaan vähentymiseen? Jopa ylitse sen, mitkä olivat tavoitteet. En oikein tätä ymmärrä. Joten olen samaa mieltä Kramerin kanssa. Euh, monsieur euh, Oreste Rossi. Sitten äh, edustaja Oreste Rossi. Sidin. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain pari selvitettävää asiaa. Ensinnäkin minua huolestuttaa edelleen nämä rikki ja oksidi ja muut päästörajoitukset. Me emme haluaisi, että näillä markkinoilla voitaisiin harjoittaa taloudellista spekulaatiota. Mitä on tehty niin, että vältettäisiin, että näillä kiintiöillä ja huutokaupoilla muodostettaisiin pörssejä. Pankithan hoitavat niitä suoraan ja, ja pankit voivat sitten myös antaa johdannaislainoja tai muuta näiden ETS-kiintiöiden arvioidusta arvoista. Me pyrimme nyt tätä pohtimaan. Toinen kysymys koski sitä, kuinka aiotaan valvoa jäsenvaltioiden valintoja, koska muistiossa puhutaan, että 50 prosenttia varoista tulisi huutokaupoista ja nämä jäsenvaltioiden pitäisi käyttää ympäristötoimiin, energian uusiin rakenteihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja niin edelleen, mutta loput 50 prosenttia ovat sitten jäsenvaltioiden harkinnassa ja he saavat itse päättää, kuinka ne käytetään. Ja jäsenvaltioiden on vain ilmoitettava komissiolle päätöksistään. Voi olla, tässä muistissa ei sitten selvitä, kuinka komissio voi puuttua asiaan. Nämä 50 prosenttia merkitsevät suuria summia ja kukin jäsenvaltio kuitenkin sitten tekee niillä mitä haluaa ilman mitään vastuuta, vastuun ilman tasolla, tai vastuuta, vastuuta komission suhteen. Onko näin vai voiko komissio jotenkin puuttua asiaan? Oui. Olkaa hyvä. I would like to make also a couple of... Haluaisin sitten muutaman pointin minäkin. Viitaten kokemuksiin, päästökauppajärjestelmistä tähän mennessä. Olemme nähneet erityisesti puhtaan kehityksen mekanismissa ongelmia päästökauppajärjestelmässä, eikä pelkästään sen suhteen, myöskin muilla sektoreilla. Minulla on nyt tässä ilmoitus komissiolta, että ensimmäistä kertaa siinä kuvataan miten he käsittelevät ongelmaa, että kuka on vastuussa sääntöjen vastaisuuksista markkinoilla. ETS-markkinoilla. Sanotaan, että se on pääosasto, kilpailu, pääosasto, joka on päässyt vastuussa. On moniakin kysymyksiä järjestelmästä, joka on leikattu kauppajärjestelmään, koska kun hiilidioksidi on globaalia, niin on hyvinkin asianmukaista kauppajärjestelmälle. Rikkidioksidin ja typioksidin osalla on myös paikalliset parametrit. on paljon enemmän paikallisuutta kuin hiilidioksidissa. Joten uskon, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia ennen kuin ryhdytään tällaisen seikkailuun. Pitäisi tutkia myös muita tapoja hoitaa ennen kuin mennään kauppa, pä, päästökauppajärjestelmään. Ja ainakin täytyy löytää ratkaisuihin ETS-ongelmissa ennen kuin siihen mennään. Kiitos. Monsieur Grote. Herra Grote. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan ilmaliikenteen ottamista päästökauppaan, sinä saatiin neuvottelutulos suurella vaivalla parlamentissa ja komissio silloin ilmaisi, että se haluaa esittää jotain nokseista ilmaliikenteessä. Ja nyt sitten teollisuuspäätteessä, kun halutaan aktivoitua, niin siihen mennessä, tämän mennessä ei ole tullut siitä ehdotusta. Ja voisitteko vastata siihen, että mitä on vaadittu jo varjoesittelijöiden keskuudessa kirjallisesti, että miten se ehdotus makaa? Mitä tulee puhtaan kehityksen mekanismiin, kollega sitä juuri puhui. Siinä on osaksi suuria vääristymiä päästölupien kaupassa. Erityisesti HFC 23 asiassa, jotka ovat hyvin haitallisia, paljon haitallisempia kuin hiilidioksidi. CDM on oikeastaan hyvä väline kestävän kehityksen kannalta, mutta tässä on kansainvälisiä ongelmia ja tässä haluaisin komissiolta lausunnon, mitä halutaan tehdä sitä vastaan, että täällä on kilpailuhaittoja tietyille yrityksille ja että miten nämä aukot voitaisiin täyttää CDM osalta. Kiitoksia. Pyydän, että komissio vastaisi mahdollisimman lyhyesti. Okay, thank you very much. Um, I'll try to... Kiitos kovasti. Yritän vastata. Sitten ilmasta kollegat vastata, ilmasta kysymyksiin. Miten päästökauppa toimisi rinnakkain raja-arvojen järjestelmän kanssa. Minun täytyy toistaa sitä, mitä sanoin aiemmin, että se mitä olemme tutkineet oli järjestelmä, joka korvaisi vaatimukset soveltaa BTtä ja asettaa PT-perustaiset raja-arvot niille laitoksille, jotka katettaisiin kauppajärjestelmässä. Se ei siis olisi rinnakkainen tai päällekkäinen järjestelmä, jota olemme suunnitelleet. Kuitenkin, kuten viittasin alustuksessa, saattaa olla tarve kehittää tai pitää minimisuojat, jotka jotka voisivat olla päästörajoituksen muodossa, jotta voidaan käsitellä sitä mahdollisuutta, että olisi paikallisia tai alueellisia ilmaongelmia, ilmanlaatuongelmia. Paikallinen saastuminen on huolenaihe, ja jossa täytyy, sitä täytyy tutkia enemmän, koska nykyinen malli ei sanonut mennä tehdä kovin vakaata johtopäätöstä asiasta. soveltamisala. Olemme katsoneet EU laajasta järjestelmää, mutta jotkut skenaariot olivat alueellisempia tai ottivat mukaan vain muutamia jäsenvaltioita, joten eri optioita on kyllä tutkittu. Heti alusta alkaen on kuitenkin indikoineet, että järjestelmän pitäisi meidän mielestämme perustua ainakin EU-laajuisiin sääntöihin. Ja olemme myös sitä mieltä, että mitä laajempi päästökaupan soveltamisala tai ala on, sitä kustannustehokkaampi tehokkaampia voidaan olla, koska sitten olisi enemmän lupia kaupattavana. Mitä tulee eri lähtökohtiin ja potentiaalin siitä, että aikaisia liikkeelle lähtiöitä rangaistaan. Sitten täytyy painottaa, että arvosta lähtien olemme tutkineet järjestelmiä, jossa saavutettaisiin ainakin sama kunnianhimon taso ympäristöllisesti kuin mikä meillä olisi teollisuusväestödirektiivissä. Teollisuusväestödirektiivi, sen lopputulos ympäristövaikutuksiltaan ja päästöiltään on ollut aina referenssipiste näissä tutkimuksissa. Ja olemme aina verranneet mahdollisen päästökauppajärjestelmän vaikutuksia tähän referenssiskenaarioon, jotta voidaan varmistaa se, että, että mikä tahansa järjestelmä asetetaan sosiaalinen, niin ainakin sama ympäristöllinen kunnianhimo saavutettaisiin. Se on tärkeää myös siinä, kun määritellään tämä yleinen katto päästöille, enimmäismäärä. Ja se pitää ottaa huomioon myös BAT yleisessä toimeenpanossa. Ja tämä enimmäismäärä määrittäisi sen ympäristöllisen kunnianhimoisuuden tason. Mitään tavoitehintaa tai minimihintaa emme ole tässä kuitenkaan luville määränneet integroitu lähestymistapa sitten, IPCC-direktiivi ja teollisuuspäästödirektiivi. Sinä haluan muistuttaa teitä siitä, että muut lupaehdot pidettäisiin. Kaikki muut potentiaaliset saasteet laitoksista pidettäisiin edelleen lupaehtojen alla. Myöskin päästörajoitus, päästöjen raja-arvot ja muut. Tietysti olemme täysin tietoisia, että päästökauppaan kuuluisi järjestelmämuutos. Ja tässä vaiheessa siksi tutkimme tutkimuksen tuloksia. Harkitsemme myös täysin näitä reaktioita, joita on saatu ja kommentteja, joita on saatu sisäryhmiltä. Ja kaikki tämä otetaan täysin huomioon ennen kuin tehdään päätöksiä, kuten olen indikoinut, että mennäänkö tuossa järjestelmään vai ei. Mitä tulee kysymykseen, että mikä lisäarvojärjestelmässä on, tai mikä kaikessa komission mielessä voisi olla. Jälleen kerran alussa lähdettiin katsomaan järjestelmää, joka potentiaalisesti voisi johtaa parempaan kustannustehokkuuteen, niin että saataisiin sama ympäristövaikutus aikaan. Ja olisi sama, että se olisi yhtä kunnianhimoinen. Ajattelimme, että olisi kustannustehokkaampi tapa tämä saavuttaa. Tämä olisi liikkeelle paljon voima tässä tutkimustyön aloittamisessa ja siinä, että tarkasteltiin eri skenaarioiden vaikutuksia. Sen verran. Uh, Kiitokset. Ja koskapa kysymys on sama tai se on ainakin hyvin lähellä, niin ehdotan, että otamme kohdan seitsemän, äh, tai siis itse asiassa kohdan 23, joka liittyy Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Niin, kysymys tästä HFCstä ja ilmasto- ja energiapaketista, joka antoi komissiolle toimeenpano oikeudet ensimmäinen ensimmäistä kolme 2013 lähtien. Kuten komission jäsen Hedegaard ilmoitti parlamentissa viime viikolla, komissio oli valmistelemassa ehdotusta, jonka me olemme nyt tehneet. HFC ja siihen liittyvistä asioista, joka voisi astua voimaan 1.1.2013. Tässä on mukana noin 25 projektia ja niiden yhteinen toimeenpano, yksi prosentti kaikista projekteista suurin piirtein, mutta joka on kuitenkin ollut äh, CDMn vastuussa on lähes puolesta CDMn äh, krediteistä. Ja äh, pitäisimme hyvänä parlamentin näkökulmaa näistä asioista. Kuten komission jäsen Hedegaard sanoi, tässä ei ole kysymys siitä, että pyrkisimme saamaan vähän varoja äh, siihen, että äh, taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, vaan tarkoitus äh, on saada parempia hyvityksiä tähän ja että tämä ei vaikuttaisi liioin esimerkiksi polttoaineiden hintoihin. Euroopan parlamentti esitti kysymyksen komissiolle ilmasto- ja energiapaketissa niin, että me tekisimme tällaisen raportin markkinoista ja tarvitaanko enemmän artiklassa 12 tässä kyseisen, kyseenomaisessa direktiivissä. Komissio valmistelee tästä tiedonantoa, joka pitäisi saavuttaa parlamentti muutaman kuukauden sisään. Mitä tulee sitten tavoitehintaan, komissiolla ei ole tavoitehintaa tässä. Meille se on väline, jolla pyritään saavuttamaan leikkauksia mahdollisimman pienin kustannuksin. Ja laman johdosta tämä on oikeastaan ollut 30 prosenttia halvempaa kuin mitä se muuten olisi. Meillä on ollut tämä 20 prosentin tavoite lainsäädännössä. Puolet EUn päästökauppa tuloista pitäisi käyttää jäsenvaltioissa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Tämän päätöksen tekivät valtion päämiehet ja komissio tulee tuomaan tämän eteenpäin parlamentille raportissa, ja toivomme, että parlamentti pitää asiaa silmällä jatkossa. Mitä tulee ilmailuun, hallitukset ovat sanoneet, että ne tulevat käyttämään 100 prosenttia huutokauppatuloista ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Ja samoin äh, noin 50 prosenttia äh, muissa, paitsi että jäsenvaltioilla ei ole mitään lainsäädännöllisiä velvollisuuksia tehdä näin. Kysymys äh, oli myös typpioksidipäästöistä ilmailussa ja muistuttaisin niistä sitoumuksista, joita tehtiin silloin, kun tästä lainsäädännöstä sovittiin. Minun osastoni työskentelee Eh, ilmailun päästökaupan toimeenpanon edestä eteen. Ja sen enempää en voi tästä typpioksidin eh, osalta sanoa tällä hetkellä. Monsieur Skilakakis, puis Monsieur Gerbrandi. Skilakakis ja sitten eh, vielä toinen kollega. It has moved. Haluaisin kiittää kollegoita, koska se on liikkunut ja hyvin nopeasti. Ja haluaisin kiittää komission sen Hedegaardia siitä. Haluaisin tiedottaa kollegoille, että sijoitetun pääoman tuotto 10 prosentissa on 78-kertainen komission vaikutusarvioiden mukaan. Eli se, mitä olemme sanoneet, oli täysin oikein. Kaikissa tapauksissa HFC projektit hajoavat ennen vuoden kestämistä. Eli nämä kaikki projektit ovat jo murtuneet, vaikka on saatu paljon rahaa. Ja valiokuntana ja parlamenttina täytyy toimia, jotta voidaan tutkia, mitä voidaan tehdä 2012 vuoden loppuun mennessä. Komissio on tehnyt työnsä. Nyt on meidän aika toimia puheenjäsenvaltioille. Monsieur Gerbrandi. Yes, um, thank you. Sitten edustaja Gerbrandi. I... Ihan lyhykäisesti. Kuten kollegani kakis, minä olen myös hyvin tyytyväinen komission siirtoon. Mutta tämä jättää kuitenkin tähden, tähän kahden vuoden porsaanreijän tähän järjestelmään. Ja ajattelen sitä, millä tavalla tämän porsaanreijan voisi tukkia. Yksi voisi olla, minä jo painostankin kansallista parlamenttiani, mutta jos komissio olisi halukas keskustelemaan tästä esimerkiksi Business Europein kanssa, keskustella sitä heidän kanssaan, heidän täytyy ymmärtää, että tämä on ainoastaan porsaareikä nykyisessä lainsäädännössä, eikä ole tarkoitus, että olisi tällaisia äh, sivuvaikutuksia, ja heidän täytyy olla halukkaita varmasti jonkinnäköiseen sopimukseen niin, että he vetoavat äh, omaan omiin yrityksiinsä niin, että ne eivät lähtisi mukaan tähän HFC porsaanreikiin. Onko komissio valmis tähän? monsieur. Voisitteko vastata aivan lyhyesti, kiitos. Uh, thank you. Um, during the period since commission... Kiitoksia sen jälkeen, kun komission sen Edegaard julkaisi elokuussa, että se komissio valmistelee ehdotusta. Olemme saaneet paljon panoksia sidosryhmiltä Business Europe, mukaan lukien ne ovat komission nettisivustolla avoimuuden hengessä. Siitä näkee, että Business Europe ei ole täysin komission yrityksen puolella, niin kuin täällä annetaan ymmärtää. Oletamme, että vuoropuhelu jatkuu. Komissio on tehnyt ehdotuksen, johon kuuluisi varhain mahdollinen päivämäärä, josta lähtien toimi voi päteä. Ennen 2013 tammikuuta on jäsenvaltioiden toiveehto, joten vaatimus, joten sitä ennen komissio ei voi toimia. Kiitoksia. Nyt ehdotan, että menisimme esityslistan viimeiseen kohtaan. Tänään kyseessä on kestävän Euroopan unionin poliittiset haasteet ja rahoitus vuoden 2013 jälkeen. Nyt annan puheenvuoron Gerben Jan Gerbrandille. Hän on valmistelija. Dank u, uh, voorzitter. Wij... Kiitos eh, puheenjohtaja. Nyt eh, tämä on sokerina pohjalla, tämä viimeinen mietintö. Kiitokset kollegille, jotka ovat vielä paikalla. Kun määritellään uusia rahoitusnäkymiä, tämä on hyvin tärkeää, koska se mitä me tässä nyt oikeastaan teemme on se, että luomme rahoituspuitteet vuoteen 2020 asti. Ja Tämä merkitsee aikamoista staattisuutta nykyiselle järjestelmälle, siis sitä, että nyt 2010 me päätämme budjetista vuoteen 2020. Tämä äh, saa minut hieman miettimään Neuvostoliiton äh, suunnitelmataloutta, viisivuotistaloutta. Me, äh, meillä on tässä tällainen kymmenenvuotissuunnitelmajärjestelmä. Tällä hetkellä me käytämme rahaa sellaisiin asioihin, mistä Eurooppa päätti 2005, eli Tony Blairin puheenjohtajuuden aikana. Sillä tavalla meidän nykyinen järjestelmämme toimii. Eli joulukuussa 2005 päätettiin, miten me nyt vuoteen 2013 asti käytämme rahojamme. Ja sen vuoksi Euroopan parlamentin panostus seuraavissa rahoitusnäkymissä on niin tärkeä. Ja se on myös syy, että me haluamme äh, vielä neuvotella vuoden 2011 budjetista ja myös äh, tulevista rahoitusnäkymistä. Minun mietintöni on ikävä kyllä ainoastaan englanniksi saatavissa. Kirjoitin sen englanniksi, minulla oli vain äh, viikko aikaa ja se ei saanut olla kovinkaan pitkä olla, mutta tämä osoittaa, että tilaa ei ollut siis paljon kirjoittaa. No tavallaan tällainen eh, vähäinen merkkimäärä johtaa siihen, että on helpompi priorisoida ja sen vuoksi pyydän teitäkin eh, auttamaan minua miettimään, miten tätä saataisiin terävämmäksi. Mietin sitä, millä tavalla tällä mietinnöllä voisi olla kaikkein suurin vaikutus siihen lopulliseen mietintöön, jonka me rahoitusnäkymistä teemme. Tämä on siis kollega Gariga Sure valiokunnasta. Emmehän me tässä rajoitu ainoastaan tähän mietintöön. Meillä on ympäristövaliokunnassa myös jäseniä, jotka istuvat surevaliokunnassa, puheenjohtaja Baas Eichhaut ja minä olen myös äh, tässä suuren valiokunnassa, joten ympäristövaliokunnan edut tulevat kyllä huomioiduksi. Se, mitä minä tässä nyt pyrin tekemään on se, että en puhu yksittäisistä budjettikohdista tässä mietintöluonnoksessa, vaan pyrin keskittymään tulevaisuuden visioihin äh, Euroopan kestävän kehityksen kannalta. Ja tämä visio täytyisi siis saada vihdoinkin Euroopan parlamentin mietintöön rahoitusnäkyvistä. Ja tätä visiota äh, käsiteltiin myös äh, Euroopan ympäristöviraston puheen vuorossa, eli tässä on tiettyä johdonmukaisuutta. No, tämä mietintö keskittyy kahdelle pilarille. Kaikkein tärkeintä on se, että ympäristönäkökulmat saadaan integroitia kaikkiin muihin sektoreihin. Mehän sanomme sen usein tässä valiokunnassa, mutta heti kun lähdetään puhumaan kalastuspolitiikan, maatalouspolitiikan, rakennepolitiikan, kalastus, minkä tahansa politiikan uudistuksista, niin silloin nämä lupaukset aina unohtuvat ja lähdetään puhumaan enemmän sektoraalisista lyhyen aikavälin eduista. Mutta siis ympäristöpolitiikka on erittäin tärkeää integroida muihin politiikan aloihin. Tähän kuuluu myös äh, tukiet, tuet ja sellaisten tukien vastustaminen, jotka ovat vahingollisia. Tämä ei ole mitään uutta, vaan tämä on määritelty jo G20-kokouksessa ja Nagojan biodiversiteettikonferenssissa me Eurooppana allekirjoitimme näitä tavoitteita jo. Toinen pilari on helpoin sanoa Bill Clintonin sanoin, it's the economy stupid, taloustyperys. Joten kysymys on siitä, miten taloudellinen politiikka saadaan kestäväksi. Minä olen vakuuttunut siitä, että huomisen tulevaisuuden yrityksen menestys on se, että se on kestävä. Jos tarkastelemme kehityskulkuja muissa maailman osissa, ja jos me tarkastelemme esimerkiksi vihreän teknologian patentteja, niin Euroopassa menee kohtuullisesti, mutta Kiina menee huippuvauhtia eteenpäin. Ja minä väitän, että mikäli me emme nyt tee jotain, niin Kiina tulee kilpailemaan ei ainoastaan työvoimakustannuksilla, vaan myös teknologialla. Ja teknologia on ollut meidän historiamme veturi. Ja me olemme lirissä, me ehdit tähän työhön mukaan. Uskoakseni tulevina aikoina kestävyys tulee olemaan kaikkien asioiden ytimessä. Ensinnäkin raaka-aineiden ää, äh, mahdollisen pulan vuoksi ja sen vuoksi Kiina tässä menee niin lujaa eteenpäin. Raaka-aineet muuttuvat kalliimmiksi, koska niitä on yhä vähemmän ja esimerkiksi ää, äh, raskasmetallit äh, mistä pari viikkoa sitten lehdistössä puhuttiin niin paljon osoittaa, mihinkä suuntaan ollaan Kiinassa esimerkiksi menossa. Ja Euroopalla nyt ei olekaan niin paljon raaka-aineita ylipäätään ja sen vuoksi meillä Euroopalla, Euroopalla on tässä suuri mielenkiinto pysyä mukana. Toinen tärkeä asia on ympäristö, lainsäädäntö ja kolmas on kuluttajan valta ja voima. Kaksi viikkoa sitten Unilever ilmoitti, että 2020 se haluaa olla sataprosenttisen kestävä, joka liittyy raaka-ainepulaan, lainsäädäntöön ja kuluttajien valtaan. He ovat nähneet, mihinkä kuluttajat kykenevät he näkivät, Nestle esimerkiksi näki sen, kun heillä oli tuotteita, jossa ei käytetty kestävää palmuöljyä, niin kuluttajat boikotoivat Nestlen tuotteita. Eli siitä nämä kolme elementtiä. Tämä on tämä pitkän aikavälin visio, jonka minä haluaisin mielelläni parlamentin päätöslauselmaan lopullisen päätöslauselmaan rahoitusnäkymistä. No, rahoitusnäkymissä on kysymys myös rahasta. Ja jos me tätä luemme tarkasti, näemme, että vuosittainen budjetti Euroopassa ympäristölle on hyvin pieni, noin 450 miljoonaa euroa vuodessa, eli hyvin vähän. Me tarvitsemme paljon enemmän, jos katsotaan Esimerkiksi eh, niitä lupauksia, joita on tehty. Jäsenvaltiot komission kanssa ovat laskeneet, että 5,8 eh, miljardia tarvittaisiin tuleville vuosille. Kööpenhaminassa tehtiin lupauksia esimerkiksi äh, metsihakkuuta vastaan, aavikoitumista vastaan, ja siihenkin tarvitaan 8,5 miljardia. Joten äh, äh, tämä kaikki ei mahdu Euroopan unionin budjettiin, tämä ei tule olemaan julkista rahaa kaikki, vaan tähän täytyy saada myös yksityistä rahaa. Minä en tietoisesti ottanut mukaan näitä lukuja tähän mietintöluonnokseeni, vaan haluaisin sanoa, että Eurooppa kykenee antamaan käyttöön tarvittavat äh, varat niihin haasteisiin, joita meitä ympäristön alalla on. Lopuksi minua kiinnostaisi saada reaktioita kollegoilta, kuten jo sanoin. Tässä äh, lausuntoluonnoksessa, tämä lausuntoluonnos on vain yksi elementti, yksi osio. Tässä on kysymys äh, minun osaltani ympäristönäkökulmista Garigan mietintöön ja Sure valiokunta Hartin johdolla jatkaa taistoa muiden kollegoiden avulla. Ja mielelläni kuulisin teidän näkemyksiänne. Kiitos. Merci beaucoup pour euh, ce, ce rapport. Euh, Dan. Kiitoksia tästä ja sitten Dan. Tak for det. Øh, jeg vil også gerne takke for Haluaisin kiittää esittelijän hienoista huomioista ja siitä työstä, jota hän on tehnyt. Minusta on äh, hyvä asia, että me puhumme tästä lausunnosta täällä tänään nyt juuri sen jälkeen, kun McGlade esitteli oman raporttinsa äh, vuoden 2010 tilanteesta, koska monet niistä johtopäätöksiä, joita tässä raportissa sanotaan, äh, heijastuvat myös tässä lausunnossa. Muutama asia, jota haluaisin ehkä hieman parantaa tässä lausunnossa, joka muuten on mielestäni oikein hieno ja hyvä. Ja esittelijä on löytänyt tässä hyvän tavan käsitellä tätä asiaa, mutta muutama ehdotus siitä, millä tavalla me voimme tehdä tämän lausunnon vielä paremmaksi. Minusta kannattaa painottaa sitä, että on oikeastaan aika positiivista, että EU:ssa laaditaan tällaisia rahoitusnäkymy, äh, rahoitusnäkymiä, jotka ovat useampi vuotisia, koska se antaa perspektiiviä. Koska monta kertaa monissa maissa ongelma on se ympäristöalalla, että taloudellinen suunnitelma on liian lyhytnäköistä. Tehdään usein uusia päätöksiä budjetissa joka vuosi, niinhän EU-sakin tehdään, mutta sitten meillä on myös nämä pitkät näkymät seitsemän vuotta, jonka avulla on helpompaa tehdä tällaisia perustavaa laatua olevia muutoksia ja muuttaa näitä rakenteita. Ja tätähän meidän tulee hyödyntää, koska sitten täytyy myös huomioida se, että jos me teemme jotain huonoja päätöksiä, jotka ovat pahaksi ympäristölle, niin silloinhan se on sitä huonompi, jos se kestää seitsemän vuotta. No, konkreettisesti minusta meidän pitäisi painottaa sitä, että EUn budjetin ei luonnollisestikaan tule mennä siihen, että tuetaan sellaisia toimia, jotka ovat suoraan haitallisia ympäristölle. Meillä on tänä päivänä ikävä kyllä paljon esimerkkejä siitä, että EU-rahoja käytetään projektien tukemiseen, projektien, jotka ovat ristiriidassa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa. Tämän pitäisi olla lähtökohtana meidän kaikessa työssämme, että näin ei käy. Sitten pitää miettiä, Millä tavalla me käyttäisimme niitä välineitä ja varoja, joita meillä on positiivisena instrumenttina ja välineenä, jolla saadaan aikaan muutoksia jäsenvaltioissa. Ja silloin minä uskon, että yhteinen maatalouspolitiikka voisi olla sellainen alue, josta me ihan taatusti löydämme mahdollisuuksia. Se, mitä me voisimme yrittää tehdä, olisi se, että olisimme hieman konkreettisempia tässä lausunnossa eh, näissä ehdotuksissa, mitä todellakin voidaan tehdä eh, esimerkiksi niin, että maataloustukea saadakseen täytyy noudattaa eh, tiettyjä ympäristösäädöksiä. Siis ihan selkeästi, mitä pitää tehdä. Minä tiedän, että eh, on vaikea tehdä tällaista mietintöä ja miettiä kuinka konkreettista ja tarkkaa ja yksityiskohtaista, mutta joka tapauksessa mielestäni maatalouspolitiikka on nimenomaan se alue, jossa näin voitaisiin tehdä ja tehdä tällaisia hyvin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tämä teknisesti olisi toteutettavissa. Ja eh, ehkäpä muilla kollegoilla muissa valiokunnissa saattaa olla hieman ongelmia, koska heillä ei ole niin paljon tietoa ympäristöstä niin kuin meillä. Sitten eh, täytyy huomioida kaikki nämä eri mahdollisuudet, mitä on mitata ympäristövaikutuksia ja indikaattoreita. Meidän täytyy painottaa, että me tässä valiokunnassa uskomme siihen, että BKT-keskustelun lisäksi seuraamme hyvin tarkasti tätä sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia, joita ympäristöpolitiikalla on. Eipä sen enempää nyt, mutta tässä nyt vain muutama ajatus, mutta mielestäni tämä linjaus tässä lausunnossa on hyvä ja uskon, että me saamme tästä erittäin hyvän lausunnon, kunhan se on valmis. Kiitos. Merci. Jo, jo. Kiitoksia sitten Jo Ferrero. Pardon. Fernandez, excusez-moi. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tarkoitus olikin antaa puheenvuoro Fernandesille. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelyiden tekemää työtä. Siinä on hyviä ehdotuksia. Seuraavissa rahoitusnäkymissä pohjana on EU-strategia 2020. Minusta meidän olisi viitattava jollakin tavalla tähän strategiaan. Siinä on ympäristöalalla hyvin selkeitä tavoitteita. 20 20 20 20 prosenttia vähennyksiä, vuoteen 2030 mennessä, 20 prosenttia energiatehokkuusparannusta ja 20 prosenttia lisäystä uudistuvien energialähteiden käyttöön. On tärkeää, että tämä olisi tiedossa. Valio, tämän valiokunnan on, on vahvistettava, onko se yhtä mieltä näistä tavoitteista 2020-2020. Kyseessä on erittäin tärkeä tavoite, joka edellyttää asianmukaista rahoitusta ja se edellyttää resurssien tehokasta käyttöä. Minusta on tärkeää, että me annamme oman kantamme koskien sitä, onko tämä aloite, tämä lippulaiva-aloite meistä kannatettava. Tämä oli minun panokseni tähän asiaan. Haluaisin vielä tuoda esille sen asian, että avoimuuden pitäisi olla horisontaalisesti kaikkialla läsnä, mutta ympäristön kohdalla se on vielä tärkeämpää. Meidän on tiedettävä, mihin varat päätyvät, mihin hankkeisiin niitä käytetään, niin että rahastoja voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin ja voitaisiin tarkistaa, täytäntöön pannaanko varoja oikein ja mihin hankkeisiin varoja suunnataan. Minusta on tärkeää, että tulevaisuudessa yhteisön rahastojen osalta tuotaisiin julkki niiden täytäntöönpano asiat. Kiitoksia. Miss, Madame Ugg, Sitten Rova Haug. Um Kiitoksia sanon heti, että kun ajatellaan tätä ehdotusta, niin ei siitä ole paljon mäkättämistä. Vahvistaisin enemmän sitä, mistä Jose Manuelkin juuri puhui, tätä integratiivista lähestymistapaa. Parlamenttina olemme sen tehneet ja sen, että olemme enemmän tai vähemmän 2020 strategian pohjalla. Kyse on älykkäästä, kestävästä ja mukaanottavasta kasvusta. Ja jos nämä liitetään nyt yhteen, niin päästään tähän integroivaan lähestymistapaan myös omalta osaltamme eli ympäristöosalta, koska tavoite politiikassa Siis voi olla, että yksi tavoite, sitä painotetaan näiden kolmen joukossa, mutta niin, sitä ei voida toteuttaa ilman näitä kahta muuta. Ja sitä päätöitä ottaa vähän tähän nyt mukaan. Ja tietysti maatalouspolitiikalla on erityisen suuri merkitys, mutta tietysti myös kohesiopolitiikalle. Ja nyt jo halusin kutsua kaikki kollegat, tulkaa 13. tammikuuta ensi vuonna valiokuntaan, Sure-valiokuntaan, poliittisesta käsittelyä valiokuntaan, koska siellä alamme tämän sektorikohtaisten teemojen työstämisen ja 13. tammikuuta aloitamme maatalouspolitiikasta. Ja sitten on, olisi oikein kiva, jos eivät pelkästään maatalouspolitiikot tulisi ja ilmaisisi toiveitaan, vaan että sitten myöskin ympäristöpolitiikot tulisivat ja sanovat, että hetkinen nyt tässä ja tässä ja tässä kolmannessa kohdassa täytyy vielä lisätä jotain ja vähän muuttaakin jotain. Meillähän on sitä paljon materiaalia, mitä voitaisiin tehdä. Sekä se, mikä tässä vähän puuttuu minun mielestäni, on, että mitä sitten tehdään. Sitähän me olemme myös vastuussa. Mitä tehdään me kanssa? Haluammeko luopua sitä kokonaan, emmekä mainitsi sitä ollenkaan? Vai haluammeko ottaa ja pelastaa sen seuraavissa rahoitusnäkymissä? Vai ajattelemmeko, että siihen tulisi ihan toinen väline? sitä täytyy nyt sitten vielä ajatella, mutta aikaahan vielä vähän on. Ja sitten muuten, mitä tähän työsikirjaan tulee, niin siitä voin vain sanoa. Strongest tool, se on varmasti vähän liioteltua. Tämä vahvin ase, joka meillä ympäristöosalta on, on lainsäädäntö ja ehkä myös yhteistyö meidän budjettimme tähän mennessä nykyisissä rahoituspuitteissa, rahoitusnäkymissä, niin siinähän ei ole kovin paljon rahaa annettu näihin asioihin. Sen vuoksi on kovin tämän integroivan lähestymistavan puolella seuraavissa rahoitusnäkymissä, koska vain niin pystytään saavuttamaan tavoitteemme. Ja sitten viimeisenä vi- vihjeenä, kun ajatellaan tätä älykästä kasvua, niin ei pidä olla pelkästään näkyvissä tutkimus- ja tuotekehitys, vaan myös koulutus ja kasvatus. Siihen vähän viitataan kohdassa seitsemän. Kepian sanoi sieltä, että tarvitaan myös tarvittavat määrärahat koulutukseen. Mutta mielestäni tässä kohdassa sitä pitäisi vielä elaboroida koska nämä hienommat tavoitteet eivät hänä mitään auta, jos emme, jos meillä ei ole tarpeeksi jäsenvaltiossa ihmisiä, jotka ajattelevat tätä kestävää kasvua. Jos yrityksissä ei pystytä, sanon nyt sitten, siirtymään voitonmaksimoinnista, maksimoinnista muuttamaan ajattelutapaan, jotta ajatellaan enemmän kestävyyttä, eikä se silloin auta mitään. Ja siinä mielessä meidän täytyy myös alkaa nyt ainakin uudelleen kouluttamaan mahdollisesti ihan hyviä konerakentajia, mutta eihän niiden pitäisi lopulta olla pelkästään hyviä konerakentajia, vaan myös kestäviä sellaisia ja pystyä tuottamaan kestävää tuotantoa. Ja siinä mielessä, en nyt oikein tiedä, sopiikokaan se, että voidaanko tehdä vielä suurisuuntaisia tarkistuksia, laajentaa tätä koko juttua Toivon, että ehkäpä tätä sivua voidaan vähän, vielä täyttää. Niin nyt ei tätä myöskään sit paljon siitä, mikä paperilla jo on. Mutta uskon, että Sure-valiokunnassa kaikki nämä ajatukselliset johtajat, jotka tässä mukana ovat, niin kyllä menevät läpi. Ja, Peter Liese. Auch Dank an Gerben Gerbrandi und Jutta Haug, die ja Kiitokset Brandille ja Jutta Haugille, jotka ovat kaikkein tärkeimmät tässä keskustelussa. Ja hyvä, että olette valiokuntamme kanssa tässä mukana. Ihan lyhykäisesti 2005 päätettiin nykyisistä rahoitusnäkymistä. 2007, kuten kollega Fernandes jo sanoi, päätettiin 2020-2020 strategiasta. Ja nyt rahoitusnäkymät viimeistään täytyy sopeuttaa tähän strategiaan. Viime viikolla päätimme, että me haluamme tehdä tämän jo nyt ja siirtyä 30 prosenttiin. EPP on sitä mieltä, että aika ei vielä ole kypsä. Mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että seuraavissa rahoitusnäkymissä viimeistään ollaan jo niin pitkällä, että siirrytään 30 prosenttiin Muuten me voimme unohtaa kaikki ponnistelumme ilmastonsuojelussa, mikäli me emme löydä mitään edistysaskelia. Joten meidän täytyy laskea sen varaan, että se on 30 prosenttia. Ja siihen täytyy olla myös rahoitus, ja se ei tule olemaan helppoa saada jonkinnäköinen taloudellinen ää, ähm, maksujärjestelmä ja tuki ää, äh, jäsenvaltioille, joilla ehkäpä on vielä kunnianhimoisemmat tavoitteet. Joten eh, tämä pitää pitää mielessä, eikä lähteä tähän lyhyen aikavälin keskusteluun, joka on se, mikä on ongelma tällä hetkellä ilmastokeskustelussa. Me haluamme näin, näin sanotaan myös EPPn asiakirjoissa. Jos me jotain haluamme, silloin sen täytyy näkyä myös rahoitusnäkymissä. Kiitos. Mm, merci Peter. Jan, peut-être une... Kiitoksia Peter. Jan, ehkä vielä lyhyt yhteenveto. Eh, Puheenjohtaja, ihan lyhykäisesti olen samaa mieltä. Lähes kaikkien kollegoiden kommenttien kanssa lähes kaikki asiat olivat sellaisia, että otan ne mukaan. Minulla oli monia näitä asioita jo takataskussani, mutta en löytänyt tilaa tästä tekstistä. Toki 2020-2020 pitää mainita erityisesti myös EU 2020 pitää mainita. Minusta molemmat on mainittava. Avoimuus, herra Fernandes, hienoa, hieno asia, hyvä laittaa se mukaan. Mitä tulee sitten tähän katastrofiapuun, sitä minun täytyy vielä miettiä. Tämä on monimutkainen asia, täytyy miettiä, miten me sen parhaiten otamme esiin. Koska minusta olisi ikävä, jos lausuntoluonnoksen pääviesti vesittyisi sen myötä. Joten mielelläni tarkastelisin asiaa kollegoiden kanssa yhdessä, niin että voimme tätä edelleen terävöittää. Kiitos. Merci pour ce, pour ce travail kiitokset tästä työstä, jota on täällä aivan oikeutetusti kaikki ylistäneet. Haluaisin muistuttaa, että määräaikatarkistuksen jättämisellä on 14. joulukuuta ja äänestämme täällä 26. tammikuuta ja sitten maalis- tai huhtikuussa täysistunnossa tässä. Tämä kokous tältä päivältä huomenna tapaamme kello yhdeksän. Mukavaa illan jatkoa.